kovasti, että molemmat puolet, niin EU kuin Arktinen neuvosto, hyötyisivät siitä, että komissiosta tulisi pysyvä tarkkailijaelimen, koska politiikat ja toimintaohjelmat voidaan paljon paremmin koordinoida, kun olemme läsnä kaikissa Arktisen neuvoston eri rakenteissa. Alkuperäväestöt ovat meille erittäin tärkeä ryhmä. Me haluamme olla laajassa dialogissa heidän kanssaan ja tukea alkuperäisväestöä niin kuin muuallakin maailmassa. Tätä arvostetaan myös muualla maailmassa, siis toimintaamme. Ensimmäinen kokous kaikkien alkuperäisväestökansojen kanssa pidettiin maaliskuussa täällä Brysselissä. Aivan lyhyesti käsittelisin kolmea aluetta, joilla uskomme, että EU voi antaa käytännöllistä lisäarvoa ja vahvistaa ympäristön hoitoa ja suojelua ja meriympäristön hoitoa pohjoisemmalla alueella, erityisesti Arktisen neuvoston työn kautta. Ensinnä lyhytaikaiset ilmastotyöryhmät, ilmastotekijät, esimerkiksi saastuttajat, kuten metaani, musta hiili, ne jäävät ilmakehän vain vähäksi aikaa, mutta vaikuttavat aivan erityisellä tavalla ilmastonmuutokseen hiilidoksen myötä kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan tällä alueella, se vaatii näitä, että otetaan huomioon nämä lyhytaikaiset, myös pitkäaikaiset kaasut, mukaan lukien myös alueet arktisen alueen ulkopuolella. Euroopan komissio tukee arktisen neuvoston ponnisteluja toimia ilmastotekijöiden kanssa, jotka ovat näitä lyhytaikaisia, kunhan vain ei unohdeta sitä, että pitää lieventää hiilidioksidin merkitystä pitkäaikaisiin kaasuihin. Yksi tapa toimia näin on ottaa toimia laajasti näiden asioiden kohdalla ja ottaa huomioon saastuttavat aineet yleensäkin. Ja huomio, ottaa huomioon sopimus, joka käsittelee pitkiä matkoja kulkevia saastuttavia kaasuja. Ja me olemme ottaneet tämän laajasti huomioon me EU-ssa. Sitten toinen alue on tarkkailu ongelmien arviointi, jotta ymmärrämme paremmin ympäristöön liittyvät trendit, joita on tapahtumassa. Ja pyritään saamaan aikaan kestäviä tarkkailuverkostoja Artsilla alueella. Tähän työhön olemme ryhtyneet yhdessä Artsin kanssa. Komissio näkee hyötyä siinä, että edistetään kansainvälisiä kumppanuuksia ja synergioita tarkkailijaverkostojen kohdalla arktisella alueella. Haluamme väittää ponnistelujen päällikkäisyyttä maasta sen, että varoja käytän tehokkaasti ja tehokkaammin. Komissio ja Euroopan ympäristövirasto jo monia vuosia ovat olleet te- varsinaisessa yhteistyössä verkottumisessa ja tietojen vaihdossa ja me annamme tietomme käyttöön käyttöön ja haluamme vaikuttaa tässä arktisen tarkkailuverkoston aloitteessa. Sitten yhdentynyt meripolitiikka, tämä on kolmessa ollut Kolme vuotta sitten komissio hyväksyi yhdentyneen meripolitiikkahankkeen. Sen jälkeen tulokset uudesta politiikasta ovat tulleet näkyviksi ympäri maailmaa. Yhdennetty meripolitiikka perustuu sille oletukselle, että jokainen merialue on uniikki ja vaatii omaa huomiotaan, ja sitä pitää hallinnoida kestävällä tavalla, ottaen mukaan kaikki osapuolet. Me ymmärrämme, että monet ongelmat, joita arktisella alueella on, syntyvät muualla, mukaan lukien EU:ssa. Me uskomme, että EUn kokemus todellisesta kehitty, yhdentyneestä meripolitiikasta voi hyödyttää myös pohjoista jäämertä, ja me mielellämme annamme kokemusta Marksen yhteisön käyttöön tällä saralla. Kiitoksia teidän huomiostanne. Grazie, dottor Reynolds. Possiamo allora... Kiitoksia. Nyt voimme aloittaa keskustelun aiheesta. Mutta ensin kuuntelemme esittelijää edustaja Gala, joka antaa vielä johdannon. Olkaa hyvä. Herra Gaaler. Kiitokset, herra puheenjohtaja. Tekisin tämän mieluummin vielä lopuksi ikään kuin yhteenvetona, mutta nyt alkuun muutamia kysymyksiä asiantuntijoille. Ensinnäkin suuret kiitokset tästä yleiskuvasta, jonka meille annoitte. Ilmaisitte ensinnäkin mitä ilmastonmuutos saa aikaan, minkälaiset seuraamukset siitä on mahdollisille merenkulkureiteille. Toisaalta esittää meille myös, mitä tällä hetkellä näiden rantavaltioiden puolelta harjoitetaan politiikkana, mitä tehdään tuossa Pohjoisen jäämeren alueen neuvostossa. Jos nyt pidämme mielessä sen, että ilmastonmuutoksen myötä paljonkin on muuttumassa, että ennen kaikkea merenkulkureittejä avautuu. Seuraa siitä myös kysymyksiä, jotka liittyvät alueen ympäristönsuojeluun, mutta jos ähm, ilmastonmuutoksen myötä myös öljyn ja kaasun hyödyntämisen mahdollisuudet helpottuvat, niin minkälainen mahdollisuus sillä on teidän mielestänne koko tämän alueen hallintaan ja hallintoon? Riittävätkö olemassa olevat juridiset määräykset, siis UNCLOS esimerkiksi YK merilakia koskevat sopimukset? Onko tämä se tärkein seikka, joka jatkossakin on merkittävä, minkälaisia juridisia puitteita teidän mielestänne tarvittaisiin yhteistyölle? Onko teidän mielestänne tarpeen saada aivan uudet juridiset sopimukset aikaiseksi ja aivan erityisesti mikä on Euroopan unionin rooli tässä yhteydessä. Mehän myös luomme lakia ja meidän lainsäädäntömme vaikuttaa jo nyt ainakin välillisesti myös tähän alueeseen, vaikka me mene itse siellä ää, äh, rantaviivaa muodostakaan. Eli minkälainen rooli teidän mielestänne on ennen kaikkea EUlla? Grazie onorevole Galler. Kiitoksia, herra Gaaler. Nyt antaisin puheenvuoron Rouva Jaakonsaarelle, joka on varjoesittelijänä. Jos voisitte pitäytyä noin viidessä minuutissa, olisin kiitollinen. Johtaja, eh, professori Ingimundasson eh, sanoi, että ei tarvita nopeita ratkaisuja. Varmasti näin on mutta se, mitä tarvitaan nopeasti, on luottamuksen rakentamista, confidence building, eh, jotta erilaisia aluekiistoja ei todellakaan syntyisi ja ne eivät pääsisi kärjistymään. Nimittäin kyllä yleistunnelma on tällä hetkellä sellainen Eldorado-ajattelu, että kun Selviytyäksemme maapallo tarvitsee puoli maapalloa lisää ja kaikki tietävät, että ne puolen maapallon luonnonvarat ovat arktisella alueella. Niin semmoinen tunnelma on tällä hetkellä, että sinne mennään ja nopeasti. Ja sen takia tämä luottamuksen rakentaminen on nyt erittäin tärkeää. Ja minulla olisi sellainen ajatus, että ei ole minun ajatukseni itse asiassa jo kuuluisa internationalisti Nansen ja tutkimusmatkailija esitti, ja Hillary Clinton on siitä puhunut, että arktisen alueiden suhteen pitäisi itse asiassa rakentaa ihan uusi malli kansainväliselle yhteistyölle, koska nyt on selvästi näkyvissä ja vaikka arktisen neuvoston asemaa pitää vahvistaa, niin luottamus arktista neuvosta kohtaan ei ole suuri. Ja ajattelisin, että olisiko mahdollista, ja kysyisin teidän mielipidettä siitä, että, että luoda tällä hetkellä riippumaton eri tieteiden välinen ohjaus ja arviointiryhmä vähän samantyyppinen kuin ilmastonmuutoksen yhteydessä oli tämä ilmastonmuutospaneeli joka arvioisi tätä arktista aluetta ja, ja tekisi esityksiä niistä lainsäädäntö ja muista Eh, asioista, joita pitäisi saada aikaan. Siis, että nämä eh, kiistat siitä eh, arktisesta hallinnosta eivät kärjestyisi, niin tämmöinen riippumaton asiantuntijaryhmä voisi olla hyvä. Ja toinen asia, joka on tärkeä, on, on saada enemmän ja enemmän informaatiota. Ja tässä suhteessa tällaisen arktisen informaatiokeskuksen aikaansaaminen olisi hyvä alku. Ja kun arktinen keskus, joka on Rovaniemellä Lapissa, juhli vastikään 20-vuotispäivänsä, niin voisiko olla, että tämmöistä arktisesta keskuksesta muodostuisi se informaatiokeskus, joka olisi myös niin tämän luottamuksen rakentamisen yksi askel eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Schneider. Ja, Herr Vorsitzender. Niin, puheenjohtaja. Minä olen äh, Ampurin äh, maanpäiville ollut äh, edustajana aikoinani. Ja tietysti me olemme tässä tietenkin päätoimialamme Hampurin sataman kanssa tehneet paljon töitä, olet kiinnostuneita. Se on toinen, toiseksi suurin satama Euroopassa. Luke Varustamo viime vuonna yritti ensimmäistä kertaa, että olisiko mahdollista todellakin hyödyntää sitten kannattavasti Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä koillisväylää. Minä kysyisin, mitkä toimenpiteet ovat tarpeellisia, joko tämän meriväylän turvallinen kehittäminen, olisiko se hyvä, jos ajatellaan tällä e, pitkän aikavälin tavoitteita taloutemme kannalta, siis tämä asian suunta. Ja oivan yleisesti, yleisesti ottaen, mitä, mitkä Euroopan unionin mahdollisuudet sitten tässä ovat eh, toimia ajatellen arktisten alueiden ja jäämeren liikennettä ja sen kehittämistä. Kiitoksia sitten. Kuen varjoesittelijä, olkaa hyvä, viisi minuuttia maksimissaan. Mikro. Jetzt besser? Also nochmal viel. Siis niin, nytkö on parempi? Vielä kerran kiitokset näistä tärkeistä tiedoista. Mehän käsittelemme tätä aihetta tavallaan uutena. Tällä on vastaisuudessa oleva merkittävästi painoarvoa. Olen lukenut monia eri analyysejä, joissa puhutaan hiukan toisin kuin mitä herra Ingomme Natson on hyvin paljon konflikteja, joita on ennakoitu, että Pohjoisen jäämeren alueesta voi tulla melkoisten kiistojen alue. Mielestäni tämä on melkoinen haaste myös eh, poliittiselle siviilikiistanratkaisulle ja juuri EUlla voisi olla tässä oma hyvä roolinsa kun otetaan huomioon tämä uusin öljykatastrofi Meksikonlahdella, monet ympäristöryhmät, kuten WWF, ovat laatineet ja vaatineet viime aikoina arktisen alueen öljyn porauksen totaalikieltoa. Mitä olette tästä ehdotuksesta mieltä? Ja herra Gala, haluaisin teille vielä osoittaa tukeni ja jatkaa tuosta Haluaisin myös kysyä teiltä, riittävätkö nämä olemassa olevat määräykset? Eikö niillä tarvita luottamusta rakennettavaksi? Ja haluaisin ottaa esimerkiksi analogisesti Antarktista koskevat määräykset. Ettekö usko, että me tarvitsemme jonkinlaisen säännöstön, joka on vastaava kuin Antarktisen alueen säännöt niin, että esimerkiksi sotaharjoitukset, sotilaalliset toimet ja luonnonvarojen hyödyntäminen eh, pohjoisen jäämeren alueella kiellettäisiin. Tällainen säännöstöhän on toistaiseksi torjuttu kaikkien pohjoisen jäämeren reunamien valtioiden taholta. Eikö tämä kuitenkin olisi paras mahdollisuus eh, viedä tehoa mahdollisilta kiistoilta jo ennakolta ja viime kädessä luoda Pohjoisen jäämeren alueesta demilitarisoitu vyöhyke. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Kaul. Przewodniczący, w przedstawiciela komisji. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission edustaja sanoi, tai hän puhui näistä väestöistä, kansoista, jotka asuvat alueella. Ja hän sanoi, että piditte tällainen ensimmäinen kokous alkuperäväestön edustajien kanssa. Ja kysymykseni kuuluu, mitä nämä alkuperäisväestöjärjestöt haluavat, mitä ovat heidän toiveensa ja mitä me olemme näistä tarpeista mieltä. Voisitteko antaa selkeitä esimerkkejä, koska minä haluaisin vain varmistua siitä, että me kohtelemme ja näitä väestöjä, väestöryhmiä riittävällä kunnioituksella. Ja sitten kysymyks, seuraava kysymykseni. Mm, minkälaisia suhteita, suhteita näiden väestöryhmien välillä on ja muiden valtioiden välillä, ei vain EU-valtioiden kesken, vaan minkälaiset suhteet alkuperäisväestöllä ja muilla valtioilla, jotka sijaitsevat arktisella alueella, on. Ja mikä on EUn kanta alkuperäisväestön toiveiden suhteen? Kiitoksia. Kiitoksia, Koval. Sitten Rova Jätteenmäki, varjoesittelijä Aaldesta, myös viisi minuuttia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää raportööri Kaaleria tämän seminaarin järjestämisestä. Keskustelu arktisesta alueesta EU:ssa ja täällä parlamentissa on tarpeen. parlamentin on oltava aktiivinen ja otettava osaa keskusteluun aloitteellisesti. Ja täällä oli nyt vahvasti esillä myös ilmastokysymykset ja hyvä näin koska eu n on tuettava alueellisten ilmastomallien kehittämistä ja ympäristön tilan seurantaa. tämä on yksi prioriteetti. Mutta toiseksi prioriteetiksi haluaisin nostaa nämä alkuperäiskansojen oikeudet ja että ruotsin norjan ja suomen lapissa olevan ainoan alkuperäiskansan eli saamelaisten edustajia kuullaan meidän on valittaen myönnettävä että tässä asiassa jäsenvaltiot ja eu mukana me emme ole toimineet esimerkillisesti tässä on paljon parannettavaa meidän on kehitettävä säännöllinen vuoropuhelu saamelaisten ja komission ja saamelaisten sekä parlamentin välille. on mahdotonta tehdä politiikkaa tehdä päätöksiä kuulematta niitä ihmisiä joita ne koskevat. Ja tässä asiassa olisinkin kysynyt että minkälaisia mietteitä ajatuksia tämän säännöllisen vuoropuhelun kehittämiseksi on, on mietitty ja on alulla. Sitten kolmanneksi tuo ystäväni Liisa Jaakonsaari tuolta vasemmalta käytti erinomaisen puheenvuoron ja haluan kannattaa erityisesti hänen arktisen informaatiokeskuksen ajatusosiota eli että tämä informaatiokeskus sijoitettaisiin rovaniemelle sieltä se palvelisi eurooppalaisen arktisen verkoston tarpeita ja kun siellä on Lapin yliopisto, sillä on laaja kansainvälinen verkosto, siellä tehdään monitieteellistä tutkimusta, niin se palvelisi hyvin sekä tutkimusta että myös sitten alkuperäiskansoja. Kiitoksia. Seuraava jäätteenmäki. Mm, Ikävä kyllä nyt täytyy lyhentää seuraavien puheen, puheaikaa, koska nyt on huomattavasti puhuja ja aikaa on vähän, koska esittelijän joutuu poistumaan täältä 10.30 ja joutuu vielä puhumaan. Sitten Prodi kaksi ja puoli minuuttia. Grazie Presidente. È una Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että tämä on todella äärimmäisen tärkeä kuulemistilaisuus. Ennen kaikkea siksi, että tässä pohditaan noita luonnonvaroja siitä näkökulmasta, jonka nousi esille, kun Venäjän asetti Putinin kaudella oman lippunsa Pohjoiselle jäämerelle tuosta hetkestä alkaen. Me olemme nähneet, miten kansalliset edut ovat nousseet esille. On puhuttu välittömästä luonnonvarojen hyödyntämisestä, eikä pelkästään arktisen alueen hyväksi meidän on muutenkin tehtävä jotakin. Jos arktisella alueella, jos Pohjoisen jäämeren alueella aloitettaisiin aivan alusta, tätä voitaisiin ehkä hyödyntää jonkinlaisena koealueena. Lähdettäisiin siitä olettamuksesta, että luonnonvarat ovat rajalliset, ja ymmärrettäisiin myös se, että me kaikki olemme eh, riippuvaisia toisistamme. Kaikki eh, maat ovat riippumaisia näistä rajallisista luonnonvaroista ja siksi luonnonvaroja on hallittava huolella, koska niiden määrä on rajallinen. Jos aiotaan kerran eh, lähteä välttämään mahdollisia konflikteja. Pohdinkin siis, Eikö meillä voisi olla Pohjoisen jäämeren alueella uusi lähestymistapa? Eikö voitaisi yrittää saada aikaan kunnon politiikkaa sen sijaan, että päädytään pelkästään eh, voimaimittelöön näistä luonnonvaroista? Halusin nostaa esille myös nuo kotoperäiset kansat, alkuperäiskansat. Toukokuussa olin kokouksessa, jossa käsiteltiin alkuperäiskansojen tilaa ja oikeuksia. Ja jälleen kerran Pohjoisen jäämeren alueella voitaisiin edes koiluontoisesti lähteä käynnistämään sellaista politiikkaa, joka olisi alkuperäiskansoja enemmän yhdentävä. Saataisiin heidät voimakkaammin mukaan päätöksentekomekanismeihin jo lähtökohtaisesti. Ja näin toimimalla me voisimme ehkä saada jollakin tapaa myös hyvitettyä tätä ryöstömentaliteettia, jota olemme oikeastaan harjoittaneet aikaisemmin näitä kansoja kohtaan. Olemme polkeneet heidän perusoikeuksiaan. Kiitoksia. Kiitoksia, Rosma. Kaksi ja puoli minuuttia. Niin kiitos. Minä olen lähtöisin yhdestä eh, niistä maista, jotka eh, rajoittuvat eh, jäämereen. Olen tanskalainen ja, joka äh, ja, on tietysti isännöi äh, Grönlantia äh, tietysti sieltä aika pitkälle, pitkä, pitkälle maantieteellisestä öljyä Grönlannista ei ole koskaan löydetty, mutta nyt näyttää siltä, että, että grönlantilaiset ovat mieluummin suuntautumassa Yhdysvaltoihin kuin Eurooppaan jos ajatellaan, että, että Suomi ja äh, äh Ruotsi olisivat äh, jotain arktisia alueita, se ei pidä paikkansa ainakaan, mitä tulee se merenrantaan ja merialueisiin. Siellä on pari maata, jotka todellisuudessa, todellisuudessa ovat niitä. Äh, olen kysynyt että Kanadan osalta, miltä tämä luoteisväylän hyväksikäyttö mahdollisesti näyttää. Sieltä ei ole selviä murtamatta, äh, kun sitä yrittää äh, äh, navigoida. Tähän kysymykseen en ole juurikaan saanut vastausta, miten sitä voitaisiin kehittää. Minusta on tietysti hyvä, että asia on nostettu pöydälle, mutta minusta meillä ei EUna ole suuriakaan mahdollisuuksia siellä mitään jämäkästi tai päättävästi tehdä sillä alueella. Kiitoksia edustaja Thaler, kaksi ja puoli minuuttia. Eh, grazie, presidente. Eh, ta razprava se mi zdi zelo zanimiva in podpiram čim bolj usklajeno politiko Evropske unije do Arktike. Kiitoksia puheenjohtaja haluan myös tukea tällaista kohdennettua politiikkaa arktisella alueella. Meidän pitää olla erittäin aktiivisia, koska näyttää siltä, että kaikki yhteistyökumppanimme ovat myös tiivistäneet toimintaa tällä alueella. Minulla on pari kysymystä molemmille professoreille. Onko olemassa jonkinlaista tutkimusta tai onko teillä jotakin mielipidettä siitä, miten arktisella alueella liikenteen määrät ovat kasvaneet? Voiko tämä vähentää jään määrää jäämerellä alueella? Ja sitten vielä kysymys. Jään, jään alla on saaret, jotka eivät kuulu millekään maalle ja joita voidaan käyttää pohjana tutkia ilmastonmuutosta alueella. E Kiitoksia. Seuraavaksi Herra on kaksi ja puoli minuuttia. Niin, kysymykseni kuulinkin jo edustaja Rosbergin suusta. Äh, minua, minuakin kiinnosti äh, äh, Grönlannin tilanne näköjään vieläkin suovat sitten ulkopolitiikan Tanskan, Tanskan hallituksen käsiin, vaikka, vaikka tämä on riippuvainen alue, vaikka autonomiaa kohti pyrkivätkin. Äh, jos äh, että äh, Grönlannin ase, ase, aseman itsestäänselvänä pitäminen on osana Tanskan politi- ulko, ulkopolitiikkaa, mutta se ei välttämättä ole ole niin itse selvä tulevaisuudessa ainoa alue muuten, joka joskus on eronnut Euroopan unionista, niin kuin ehkä muistetaan. Äh, äh, yksi kuolainen äh, totesi, että, että meidän, me, meidän pitäisi pyrkiä säilyttämään luonnonvaroja Pohjoisen jäämeren alueella. Miksi, niitä, miksi siellä maa, meren, merenpohjassa sijaitsevia luonnonvaroja pitäisi ruveta säästämään? Se on siellä, siellä sata, sata miljoonia vuosia kypsyneet turpeet ja öljyt ja kaasut, niin miksei niitä nyt voisi käyttää sitten energiaa se on ihan äh, naurettavaa sitä äh, siellä ruveta pihtaamaan. Tietenkin kaikki pitää lainsäädäntöä noudattaa äh, näissä alueiden luonnon suojelussa. En tiedä sitten, on, todellakaan onko Etelämantereen säädöstö tässä suoraan sovellettavissa pohjoiseen, mutta tietysti nämä minun mielestäni tällainen porausten ja muiden lopettaminen sieltä sen kieltäminen on, on tyhjä paranperinää, koska emme me voi ruveta venäläisille ja amerikkalaisille kertomaan, että juu, että, että saa porata sieltä öljyänne. Tarve jatkossa vaan lisääntyy. Grazie onorevole Tannock. Lascerei la parola agli... Kiitoksia. Nyt tämän puheenvuoron asiantuntijoilla siinä järjestyksessä, missä puhuivat, että viitisen minuuttia ja pyydän sitten teidän myös vastaamaan niihin kysymyksiin, joita teillä on henkilökohtaisesti tehty. Ensin herra, anteeksi professori Joistain. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esille ainakin kaksi kysymystä tähän liittyen. Yksi niistä koskee tuota käsitettä taistelua voimavaroista, luonnonvaroista tai jopa kilpajuoksua luonnonvarojen hyödyntämiseksi ja ettäkö tämä olisi pohjoisen jäämeren tulevaisuus. Mielestäni tässä on väärinkäsitys ja syy sille, että tämä on väärinkäsitys on siinä, että puhtaasti terminologisesti tällainen kilpajuoksu luonnonvarojen hyödyntämiseksi ilmentää, että on joitakin kilpailijoita, jotka käynnistävät keskenään kilpailun sellaisesta, mitä heillä ei ollut aikaisemmin ja mikä ei kuulu kenellekään. Tuolla Pohjoisen jäämeren alueella ne voimavarat, luonnonvarat, joita siellä on maalla, kuuluvat niille maille, joiden maata se on. Eli mikä tämä kilpailu sitten olisi? Se on minun ensimmäinen kysymykseni. Tämä kuuluu noille maille, se on niiden omaisuutta. Se perustuu kaikki sekä kansainväliseen että kansallisiin lainsäädäntöihin. Joten minusta tällainen kilpailu tai kilpajuoksu luonnonvarojen hyödyntämiseksi ei ole ollenkaan oikea tapa, oikea lähestymistapa, kun puhutaan pohjoisesta jäämerestä. Nämä voimavarat, luonnonvarat ovat olemassa ja ne kuuluvat rantavaltioille. Ja toinen seikka, toinen kysymys se liittyy siihen, onko meillä riittämiin välineitä tämän kaiken hallinnoimiseksi, tarvitaanko vielä lisää jonkinlaisia kansainvälisiä säädöksiä, asetuksia – tuonne pohjoiseen ja sitten koko tuo keskustelu siitä, tarvitaanko jonkinlainen pohjoisen jämeren alueen sopimus, jossa olisi jokin erityismuoto tälle aivan erityislaatuiselle valtamerelle, joka eh, eroaa jollakin tapaa siitä kansainvälisestä eh, merioikeudesta, joka on jo olemassa ja jonka jäsenvaltiot ovat yhdessä laatineet. Tietenkin Pohjoinen jäämeri on ainutlaatuinen pelkästään siksi, että se koostuu tuosta valtavasta jäämassasta, jota ei koske mikään kansainvälinen laki. Eli vuoden 1982 laissa on 320 eri artiklaa. Artiklat 1, 2, 3 ja 4 käsittelevät jään peittämiä vesi, vesiä, mutta siitä ei ole olemassa minkäänlaista erityistä lakia, joka koskee kiinteän jään aluetta. Eli suoraan sanottuna, tuleeko sitä pitää jonkinlaisena alueena, koska jään päälle voidaan laskeutua esimerkiksi ilmailualuksilla. Sinne voidaan lähettää tutkimusaluksia, siellä voidaan olla vuosikausia. Tietenkin sillä on joitakin ominaisuuksia, jotka ovat yhteneviä kiinteän maan kanssa, mutta samaan aikaan se on kuitenkin selkeästi vettä. Mutta se palvelee tavallaan molemmissa mielissä, kummassakin tarkoituksessa. Ja pitkän aikaa oli niin, että yksikään alus ei voinut kulkea tuon alueen läpi. Voidaanko se pitää, pitää siis avomerenä? Nyt useatkin eri alukset ovat kulkeneet sen kautta, joten kyllä sitä voidaan kutsua avomereksi. Tämän UNCLOS, anteeksi korjaan, UNCLOS kolmosen perusteella. Mutta ainakin 60- ja 70-luvulla on ollut jonkinlainen kannanotto siihen, mikä merijää on ja mikä ei. Eh, sitä ei ole unohdettu. Ja tässä on kyse juuri siitä samasta periaatteesta, jota ovat soveltaneet sekä Kanada että Venäjä. Keskustelu sekä Kanadassa että Venäjällä on koskenut sitä, pitääkö tällaista merijääaluetta pitää jonkinlaisena alueena. Siis lyhyestä virsikaunis. Mitä tällainen kiinteän jään alue on ja voiko siitä syntyä konflikteja? En tiedä. Grazie, professore. La parola al... Kiitoksia, <clears throat> professori Östring. Östring. Sitten professori Inge Mundersson. Myöskin pyydän, että ette ylitä viittä minuuttia. Uh, Kiitos heti tähän kärkeen hyvin kiinnostavista kommenteista. Eh, muutamaankin asiaan haluaisin ottaa eh, kantaa, mitä tulee näihin oikeudellisiin puitteisiin, jotka, jotka tällä hetkellä ovat voimassa. Eh, YK on merioikeussopimus on Pohjoisen Niemeren alueen määrävin laki, kokoelma, säädöskokoelma. Mutta kuten äh, tuossa puheessa mainitsin, että tässä on tiettyjä, tiettyä ristiriitaisuutta. Katsotaan vuosiin 2013-2014, koska silloin äh, tuolloin äh, Tanska esittää aluevaatimuksensa Grönlannin suuntaan, Kanada ja Venäjä, joka alun alkaen oman vaatimuksensa äh, teki 2001, aikoo uudistaa noihin aikoihin tämän vaatimuksensa. Mutta nehän äh, menevät vähän päällekkäin nämä alue, vaatimukset? Esimerkiksi ää, äh, alue, josta kan, Kanadan kanalaiset ja tanskalaiset näkevät alueet, alue, alueen rajat hiukan ää, erilaisena kuin venäläiset tekevät. Tässä on tietysti vähän väärää, väärää analogiaa, jos, jos verrataan tätä tähän nyt se johonkin kulta, kultaryntäykseen. Se on vähän tällaista siirtomaa-aikaista, vanha-aikaista retoriikkaa se. Mutta kun kerran tota, todetaan, että tämmöisen selkausten vaara koko ajan piilee, ei, e-, ei, ei niitä parana ihan maton allekaan lakaista. Mitä Grönlantiin tulee, sehän erittäin kiinnostava kysymys, mitä Grönlannille tapahtuu. Se tietysti kytkeytyy EU-hun äh, hyvin kiinteästi. Mainittu, että Tanska, Ruotsi, Suomi ovat asian osaisia toki, mutta kuten sanottu, Grönlanti ei ole ja Suomella ja Ruotsilla ei ole merirajaa jäämereen Eli sitä, sitä kautta jäävät lehdelle soittelemaan. Mutta kuten sanottu, ongelmaksi saattaa muodostua esimerkiksi EU-komission pyrkimys saada tarkkailijan rooli arktisessa neuvostossa. Se ei mene ihan vastarinnatta läpi kuten sanottu, mitä vähemmän asianosaisia, sen parempi tuumivat, tuumivat nämä suurvallat. Eivät he halua sinne EUta, Kiinaa tai NATOa tai näitä muita pelureita. Se on kiinnostavaa muistaa. Monet olette oikeassa korostaessanne alkuperäiskansojen roolia. Heidän vaikutusvaltansa on kyllä kasvussa selvästi. Nyt on, aletaan yhä vakavammin ymmärtää, että ei heitä voida unohtaa Tämä taas sitten lisää tätä hallintoon vaikuttavien asianosaisten määrää ja, ja roolia. Esimerkiksi Kanadan intiaanien eskimoiden syrjäyttämishanke oli kohta suurta vastustusta. Muistaakseni nämä äh, muut äh, kysy, ky, kysymykset olivat, olivat olleet sinulle. Minä nimittäin en osaa tätä, näitä te, teknisiä äh, asioita sen kummemmin ollenkaan selittää, jos, jos sinä voit sen tehdä. And I, I, but still, I want to... Niin, vielä, kun, kun oltiin tässä EU-kysymyksissä. Äh, EUlla e on toimijan äh, rooli äh, näiden prosessien monikansallisesta luonteesta johtuen. Siksi olettekin oikeassa, kun korostatte EUn äh, johtajan roolia ilmastonmuutoksen suhteen ja ajatellaan meren, merten vapautta. Ei, ei, tällaiset esimerkiksi EUn kannat tältä osin ovat hyvin samansuuntaiset kuin Yhdysvaltain sitten äh, kansalliset äh, elimet, IMO ja näin poispäin. EU on siinä sopimuskumppanina, ovat äh, avainroolissa. Eli siis vaikka EUlla ei olekaan suoraa pääsyä tälle, tälle alueelle, eikä ole vielä arktisessa neuvostossa mukana, ei sitä voida kuulla kuitenkaan jättää sulkea kokonaan ulkopuolelle pitkällä aikavälillä. Sama koskee myöskin Kiinaa ja Japaniakin. Nämä asian suuret toimijat, missä järjestyksessä hyvänsä sitten loppupeleissä kumminkin tunkevat mukaan tähän yhteistyöhön. Se on ihan selvä. Ja näin olisi hyvä nyt jo pohjustaa jonkinnäköistä mekanismia niin, että niiden näkemykset sen todellakin tulisivat kuuluisi arvoisa eh, puhemies eh. Kiitoksia. Professori Inge Sitten tohtori Reynolds ympäristöpääosastosta komissiosta. Ikävä kyllä saitte vain kolme minuuttia. Meillä ei ole muuta. Kiitoksia puhemies. Yritän puhua lyhyesti ensin hallintokysymyksestä. Komission kanta on että pidämme UNCLOSia lähtökohtana, YK merioikeussopimusta lähtökohtana. Tästä puhutaan tiedonannossamme 2008. Siellä sanotaan, että puolamme äh, hallintokysymyksen kehittämistä eteenpäin UNCLOSin pohjalta ja me korostamme sitä, että täytäntöön pannaan tämänhetkisiä velvoitteita eikä niinkään ehdottaa uusia juridisia välineitä, mutta tämä ei kuitenkaan sulje pois millään tavalla sitä, etteikö voitaisi kehittää joitakin olemassa olemia sopimuksia ja jos on puutteita, niin laatia myös uusia sopimuksia, erityisesti tämä pätee ympäristökysymyksissä. Varmastikin olemme samaa mieltä perusargumentissa, että antarktisen anta, sen kaltainen sopimus ei nyt oikein sovi tähän tilanteeseen, koska varsinkaan, koska sitä ei mikään arktisen alueen maakaan tue, ja toiseksi, koska on suoria huomattavia eroja Etelämantereen ja Arktisen alueiden välillä, niin kuin täällä on jo sanottu. Sitten tiedon arviointiin, sen merkitykseen, tarvittaisiinko jotenkin jotain samantyyppistä kriittistä kuin kansainvälinen ilmastopaneeli arktiselta alueelta. Uskon, että meidän näkemyksemme on, että on jo olemassa aika hienovaraisia rakennelmia yhteistyölle, jotka koskevat tutkimusta, arviointia ja niin edelleen, aivan erityisesti arktisen neuvoston yhteydessä sen työryhmissä, ja me haluamme korostaa sitä, että haluamme osallistua juuri tähän toimintaan ja antaa oman panoksemme Uskon, että haluaisimme nähdä, miten hyvin tämä toimii ennen kuin rupeamme pohtimaan uusia rakenteita, jotka kiistatta aiheuttavasta jonkinlaista päällekkäisyyttä. Arksan alueen informaatiokeskus tuli esille. Keskustelut tästä jatkuvat. Uskon, että Brysselissä myöhemmin käsitellään tätä kysymystä tässä kuussa ja me aktiivisesti olemme valppaina seuraamme näitä kysymyksiä. Monetkin puhujat viittasivat alkuperäisväestöihin. mitä he haluavat, mitä EU voi tehdä. Ja uskon, että joitakin vastauksiakin täällä on jo kuultu, koska taisi olla yksi yksi kysymyksen sitä sanoi, että tämä tavallaan liittyy siihen, että miten parannamme toimintaamme vuoropuhelun suhteen ja kuuntelemme alkuperäisväestöjä varmistan sen, että heidän panoksensa, näkemyksensä vaikuttaa EUn lainsäädäntöön, heitä kunnolla kuullaan ja otetaan huomioon alkuperäisväestöjen erityinen rooli arktisessa yhteisössä, koska heillähän on aivan erityinen asema, niin kuin täällä on jo otettu esille. Heillä on erittäin tärkeä asema arktisissa toimielimissä ja meidän pitää tätä tietenkin kunnioittaa ja ottaa huomioon. En ole tarttunut kaikkiin kysymyksiin, mutta taidan jättää puheenvuoron nyt tähän. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Reynolds. Sitten viimeiset kommentit kuulemme herra Gaalerilta esittelijältämme. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sydämellisesti kiittää täällä puhuneita asiantuntijoita. Näiden keskustelujen aikana on asia ehkä kai selventynytkin paljon. On käynyt ilmi selkeitä linjoja, mihin suuntaan asiassa edetään. Voitaneen sanoa, että EU ei missään nimessä ole tässä osakkaana ikään kuin rannikkoviivan kautta, mutta me olemme kuitenkin osallisina siinä mielessä, että meillä on konkreettisia intressejä ja olemme myös jo paikalla Meillä on ohjelmamme, meillä on tutkimuksen puiteohjelma ja ne säännöt, jotka koskevat merenkulkua, olipa kyseessä kaupallinen merenkäynti tai kalastuslaivasto. Ja on olemassa myös muita välillisiä vaikutuksia, joita seuraa meidän lainsäädännöstämme. Meillä on oma intressimme Pohjoisen jäämeren alueella. Ilmastonmuutoshan otettiin esille. Pohjoisen jäämeren alueella se näyttäytyy voimakkaammin ja nopeammin kuin muualla maailmassa. Sekin on mielestäni tärkeä seikka mainita. Ympäristön suojelu tällä alueella on myös eräs merkittävä aihe joka koskee kaikkia rannikkovaltioita, mutta myös Euroopan unionia ja Euroopan unionin tulisi tältä osin omat intressinsä ilmaista. Tässä yhteydessä halusin muuten vain mainita ympäristöstä, että kun puhutaan Jacqueline McLeodin kanssa Euroopan ympäristövirastosta, hän ei valitettavasti päässyt tähän kokoukseen, mutta hänen kanssaan järjestetään aamiaistapaaminen 15. päivä syyskuuta. Silloin voimme vielä hänen kanssaan keskustella syvällisemmin näistä ympäristöseikoista. Mutta kokonaisuutena mielestäni nuo alkuperäiskansat, jotka mainittiin, saamelaiset Euroopassa tai inuitit Kanadassa, Grönlannissa, Yhdysvalloissa – Mielestäni ympäristön suojelu ja alkuperäiskansojen etujen varjelu voivat kulkea käsi kädessä kyse on myös heidän vaatimustensa huomioimisesta. He puhuvat usein kestävästä kehityksestä, eivätkä varsinaisesti suorastaan tai pelkästään luonnonsuojelusta. Olen kuullut sellaisiakin lausuntoja heiltä kuin, että en elä museossa, vaan haluan vaikuttaa sen alueen kehittämiseen, jolla itse asun ja elän. Ja tämä koskenee sekä alkuperäiskansoja että alueella eläviä ei-alkuperäiskansan edustajia. Kysehän ei ole mistään valtavista väestömääristä. Uskon, että tässä onkin aivan erityinen haasteensa näiden luonnonvarojen hyödyntämisen osalta. Mehän olemme luonnollisesti myös kiinnostuneita tästä öljystä ja kaasusta, mutta koska meillä on eh, korkeat standardit ympäristön eh, puolesta ja kumppaneillamme Norjalla ja Islannilla yhtä lailla, uskon, että tässä voidaan tehdä hyvää yhteistyötä myös sellaisten kumppanien kanssa kuin Venäjän, joka ei ehkä ympäristön näkökulmasta ole ihan saman standardin soveltaja. Voidaan siis kuitenkin pyrkiä tänne pohjoiselle jäämerelle saamaan nuo korkeat ympäristöstandardit käyttöön. Sen verran siis tästä aiheesta poliittisesti minä olen myös sitä mieltä, että komissiolla pitäisi olla Pohjoisen jäämeren neuvostossa pysyvän tarkkailijan asema, kun meidän jäsenvaltiomme ja muut valtiot, jotka ovat kauempanakin Pohjoisen jäämeren alueesta, ovat kerran saaneet tarkkailijan, tulisi komissiollakin sellainen olla, koska kyseessä on kuitenkin politiikka, joka on yhteisöllistetty nimenomaan ympäristöpolitiikka tai merenkulku tai tutkimuspolitiikka. Ne ovat kaikki yhteisöllistettyjä. Siinä mielessä ei ole järkeä siinä, että meillä on pelkästään pelkästään tuo yksittäisten jäsenvaltioiden edustus, koska tuo toimivaltahan on siirretty. Siksi komission pitäisi voida olla myös mukana eikä tietenkään voida tehdä tuolta, tuollaista vertausta. Antarktis ja Arktis, Pohjoisen jäämeren alue, kyse on ennen kaikkea aivan erityyppisistä seikoista. Etelämannerhan ei ole eh, sillä lailla eh, verrattavissa, koska kyse on valtioiden omista eri eh, alueista, eli siinä mielessä voidaan hylätä tuo ajatus Etelämantereen sopimuksen suorasta soveltamisesta tai vastaavan sopimuksen luomisesta. Kaikilla selvästi on intressi sen suhteen, että eh, tätä aluetta ei militarisoida. Sitä ei ollut kylmän sodan aikana, ei varsinaisesti, ja kylmän sodan päättymisen jälkeenkään – enkä usko, että on mitään syytä saada tulevaisuudessakaan eh, sotilaallista toimintaa, esimerkiksi pysyviä tukikohtia tai muita vastaavia laitoksia. Kiitoksia tässä vaiheessa ja toivon, että jatkossa voimme jatkaa tätä vuoropuhelua. Esittelijänä olen luonnollisesti varmis, valmis olemaan yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa käymään hyvää mielipiteen vaihtoa, mutta myös muiden kollegojen kanssa, jotka haluavat tähän vaikuttaa. He ovat luonnollisesti tervetulleita oman osuutensa tekemään. Kiitoksia. Kiitoksia herra Gaaler. Kiittäisin myös meidän vieraitamme. Vielä ihan pari asiaa tästä asiasta. 13. ja 15. syyskuuta järjestetään konferenssi arktisen alueen parlamentin jäsenille täällä valiokunnassa. Jos joku haluaa osallistua, niin nyt sitten tiedätte. Ja mitä tulee, tulee herra Gallerin mietintöön, se esitellään 20. 7. lokakuuta. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Herra Edkins, olkaa hyvä. Very briefly upon your kindness. Äh, äh, voisinko ystävällisesti äh, verrata pitkämielisyytenne kysymysmerkillä varustettuna esittää seuraavan kommentin. Kollegani Sars Karim joka, jolla on kytkökset Pakistaniin, kuten tiedetään. Hänellä oli palaveri täällä eilen parlamentissa, jossa e, kehotettiin e, kollegoja kiinnittämään huomiota Pakistanin tulvatilanteeseen, erityisesti ulko, e, ulkoministeritapaamisen kynnyksellä. Ja hän sitten pyysi minua ulkoasianvaliokunnan jäsenenä äh, tämän valiokunnan, äh, teidän välityksenä tämän valio, valiokunnan äh, jäsenten huomion kiinnittää tähän EUn toimiin tai toimettomuuteenkin. Ja nyt sitten kysyisinkin, voisimmeko jossakin vaiheessa lähitulevaisuudessa kenties ottaa se Strasbourgin maanantain ylimääräisen kokouksen asia esityslistalle. Tiedän, että tässä poliittisten rajojen ylittävästi, poliittiset rajat ylittävästi on hen, eh, henkilöitä parlamentissa, jotka haluaisivat asettua tukemaan komissiota eh, Pakistanin auttamiseksi. Eh, raccolgo senz'altro il suo... Niin, olen todellakin kirjannut ylös teidän pyyntönne ja varmasti se otetaan mukaan valiokunta esityslistalle, mutta kuitenkin te tiedätte, että seuraavassa täysistunnossa tarkoituksena on keskustella tästä aiheesta. Ja kehitysyhteistyövaliokunnassa pidettiin jo kokous tästä avusta Pakistanilla, mutta jäämme kyllä täysin huolenne asiasta ja otan sen esille täysistunnossa ja kehitysyhteistyövaliokunnassa. Kiitoksia rafforzamento dell'OSCE e... Sitten etyjin vahvistaminen on seuraava aihe ja mikä tässä on EU-rooli. Tästä aiheesta keskusteltiin 22. kesäkuuta kokouksessa. Me puhuimme äh, turvallisuuskysymyksistä. Meillä oli kuuleminen asiasta. Kuten me kaikki tiedämme, sen jälkeen, kun Helsingin prosessi lähti liikkeelle. Etyjillä on ollut erittäin tärkeä rooli euroatlantisessa turvallisuusrakennelmassa. Yhdysvaltain keskusteltiin korfuprosessista. Tämänhetkinen puheenjohtajavaltio on Kazakstan ja se on pyytänyt, että järjestäisiin uusi huippukokous joulukuussa tarkoituksena muuttaa rooli toiminnaksi ja kehittää joustavampia mekanismeja ja saada aikaan suurempaa uskottavuutta ja tehokkuutta tälle elimelle. Haluaisimme osallistua tähän hyödylliseen keskusteluun. Haluaisimme, että EU kehittää, esittelee kantojaan aina konferenssissa. Ja haluaisimme vaikuttaa myönteisellä tavalla keskustelun laatuun ja korostaa, kuinka tärkeä ja hyödyllinen kansainvälinen järjestö on kyseessä. Nyt annankin puheenvuoron herra Rautsekille. Hän voi kertoa pääaspekteja hänen päätösosmaluonnoksessaan. luonnoksessaan. Herra Kuten jo totesitte, Etyistä on tullut viimeksi kuluneen 35 vuoden aikana eurooppalaisen Euroopan e, ja Euroopan asia arktitehtuurin merkittävä toimija – Tämä on olennaista, koska meillä on Vancouverista Vladivostokkiin äh, Yhdysvaltain, Kanadan, äh, äh, Euroopan mantereen alueelta, siis Euroopan unionin maiden lisäksi, Venäjän, Kanadan ja Yhdysvaltain lisäksi siihen kuuluvat siis myöskin kaikki entisen Neuvostoliiton alueet. Tämä haluan korostaa Etyjin kolmea ulottuvuutta, taloudellista, poliittista ja ihmisoikeusulottuvuutta. Jos tarkastelemme näitä eri, eri kriisejä, joita meillä nyt on ollut tässä tuoreen Kirgistanista – yhä uudestaan ja uudestaan Ety on osoittanut kykenevänsä näyttelemään merkittävää roolia. 35 vuodessa maailma on toki muuttunut. On erilaisia turvallisuusuhkia, järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi, internetrikollisuus, ihmis- ja, sal- ja huumekauppa, joista, joista on ollut paljon puhetta. Myöskin energiaturvallisuus on asia, joka on hyvinkin tapetilla. Olen edelleen vakuuttunut siitä, että Etyi kykenee tässä yhteydessä näyttelemään äh, ratkaisevaa roolia. Äh, kaksi, kaksi vuotta sitten äh, Kreikan puheenjohtajakaudella käynnistetty Korfun prosessi on avainroolissa vasta, vastauksena myöskin sitten Venäjän presidentin pyyntöön päästä keskustelemaan Euroopan mantereen turvallisuusarkkitehtuurista. Äh, äh, asta, asta, Astanassa on, on määrä pitää huippukokous 35 äh, vuotta Helsingin päätösasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Me, tässä me, meidän pitää miettiä omaa reaktiotamme, Euroopan unionin reaktiota, mutta myöskin oman toimielimemme reaktiota sitten tässä odotettavissa olevan huippukokouksen alla. Sen vuoksi eh, päätöslauselmassa korostetaan eh, eh, näiden mainitun kolmen ulottuvuuden välisten, välisen tasapainon, eli poliittis-sotilaallisen, taloudellis- ympäristöpoliittisen ja humanitaarisen, humanitaarisen korin välillä. Niin ikään painotaan sitä, mitä, mitä meidän pitäisi kyetä näitä ulottuvuuksia edelleen kehittämään – Eh, aivan erityisesti, mitä, mitä tuli tähän taloudelliseen ympäristöön, jonka mainitsin, juuri vaikkapa mainitsemani energiaturvallisuuden varmistamiseksi ja eräiden ympäristöpoliittisten seikkojen painottamiseksi. Kuten todettu, myöskin sotilaspoliittinen ulottuvuus on näkyvä Äh, esimerkiksi äh, voin mainita tässä äh, tavanomaisten aseiden rajoittamista koskeva sopimus, avoin, avoimet taivaat, sopimus, Viinin asiakirja, joita Etyin olemassaolon aikana tällä saralla on laadittu. Tietysti takaiskuekin on 2008 Georgian kriisi oli aikamoinen takaisku. Sitten äh, Transnistrian ja äh, kaukaisuuden alueen äh, kiistojen jatkuminen on tietysti edelleen tahrana Etyjin kilvessä. Niin ne ovat kuitenkin merkittävä sotilallinen asia, sotilaspoliittinen asia ja ansaitsevat omat lukunsa meidän päätöslauselmassamme. Miten me sitten parhaiten kykenisimme saavuttamaan nämä yhteiset päämäärämme päämäärät. Meidän pitäisi keskustella suhteistamme parlamentin roolista ja parlamentin mahdollisuuksista osallistua, vaikuttaa tähän prosessiin aktiivisesti. Sitten omiin henkilökohtaisiin kokemuksiini perustuen meidän pitäisi myöskin pohtia sitä, miten me voisimme vahvistaa, äh, äh, vahvistaa rooliamme Etyin parlamentaarisen yleiskokouksen suhteen ja suun sen suuntaan. Ja päätöslauselmassa luonnoksessani niin ehdotan myöskin sitä, että neuvosto vahvistaisi Euroopan parlamentin puhemiehen osallistumisoikeuden tuleviin huippukokouksiin. Tämähän tietysti sitten erikseen korostaisi Euroopan unionin ja aivan erityisesti Euroopan parlamentin profiilin nostamista tässä yhteistyökuviossa. Tämä asiakirja on avoin. Odotan keskustelua aiheesta ja teidän panostanne sen muokkaamiseen. Meillä on aikaa syyskuun 14. päivään asti jättää muutosetyksiä Ja sitten lokakuun viides päivä muistaakseni siitä pitäisi äänestää valiokunnassa. Kiitoksia. Grazie al relatore onorevole. Kiitän esittelijä herra Rotsakia. Sitten herra Schultz, kolme minuuttia. Um, Suuret kiitokset mahdollisuudesta ottaa varjoesittelijänä kantaa tähän esittelijän mietintöön ja tuoda esille vielä joitakin näkökulmia. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä esitetystä mietinnöstä, joka mielestäni on aivan oikean suuntainen. Siinä pohditaan sitä, miten EUsta EU-ssa voidaan päästä vaikuttamaan kaikkien Euroopan maiden todella luottamukselliseen yhteistyöhön ja uskon, että tässä on paljon yhteisiä lähtökohtia etyjärjestön suhteen. Minusta meidän pitäisi vielä pohtia kertaalleen sitä, eikö voitaisi pitää etyjärjestöä kollektiivisena turvallisuusjärjestönä, eli tuo lähtökohta, joka alun perin liittyi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokoukseen etykin, eikö Euroopassa voitaisi huolehtia siitä, että tätä kautta hyödynnettäisiin tulevaisuuden konflikteissa kiistan ja riidanratkaisun mekanismeja. Tämä voisi olla mahdollista myös Kazakstanin puheenjohtajakauden aikana niin, että että ne jäsenvaltiot, jotka osallistuvat, ottaisivat tämän voimakkaasti esille, koska nyt joudutaan lähtemään mahdollisista uusista konflikteista Euroopan no jos ei Euroopan mantereella, niin sillä alueella, jolla etyjärjestö voi todellisuudessa vaikuttaa ja jolla sen pitäisi vaikuttaa. Nämä viime vuosien riittämättömyydet ovat juuri tulleet esille, ne mainitaan siis myös mietinnössä. Ja kolmas seikka, olen erittäin paljon samaa mieltä ympäristön osalta, pitäisi pohtia sitä, eikö etyjärjestö voisi voimakkaammin kehittää yhteistä toimintaa ilmastonsuojelun alalla toimia yhdessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja niin edelleen. Ja eräs seikka, jossa olen hiukan eri mieltä, on tuo kysymys Etyjärjestön ja Naton välisestä suhteesta. Mielestäni jatkokeskustelussakin on vielä pohdittava sitä, eikö Etyjärjestöstä pitäisi tehdä sellainen taho, jossa yhteistyö Euroopan maiden välillä, siis EU-valtioiden ja muiden Euroopan maiden välillä, on määriteltävissä vastuullisesti ja sitovasti niin, että Naton roolia voitaisiin tältä osin keventää. Kiitoksia. Seuraavaksi kolme minuuttia, herra Kirilov. Grazie, presidente. Uh, I also would like very... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös kiittää kollegaamme tästä mietinnöstä. Se on erittäin tasapainoinen. Se tulee varsin hyvään aikaan. Siinä on hyviä ajatuksia pääkysymystä, miten vahvistetaan etyjin roolia. Sen rooli on hiukan heikentynyt viime vuosina, se on, siihen on omat syynsä mutta meidän pitäisi osallistua aktiivisesti tähän, että Lissabonin sopimuksen voimaan tultua järjestän toimintaan, että siitä tulisi vahvempi, mutta minä haluaisin vielä aluksi sanoa, että voimme saada järjestöstä vahvemman, jos EUn rooli siellä on vahvempi. Ja Uskon, että herra Rutsek erittäin konkreettisesti ja vakuuttavasti on täällä todennut, että mitä vahvin, että EUn vahvemman roolin ei pitäisi mitenkään vaikuttaa niin, että etujen rooli tästä heikkenisi päinvastoin. Niin tämä ei koske pelkästään EUta, vaan kaikkia jäsenvaltioita. Niin poliittinen ja sotilaallinen, poliittinen sotilaallinen luottamus on erittäin tärkeä joillakin alueilla. Kyse on jopa huolestuttavista asioista. Aivan oikein kohdassa kuusi mainitaan olemassa olevia konflikteja. Niistä tärkein liittyy siihen, mitä tapahtui 2008 Georgian ja Venäjän välisessä konfliktissa, mutta myös Transnistria ja vuoristokarapah ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja niin kuin muissa yhteyksissä olemme todenneet mukaan lukien omassa mietinnössäni Etelä-Kaukaisesta, tarvitsemme EUn vahvempaa roolia tässäkin. Ja tarvitaan myös aloitteita EUlta. Mitä tulee sitten poliittiseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen, ehkä kohdassa 10 meidän pitäisi mainita, että meidän täytyy rohkaista maiden välistä alueellista yhteistyötä myös. Se taas vaikuttaa luottamuksen lisäämiseen ja rakentamiseen, koska joskus nämä maat, johtuen historiallisista syistä tai näistä mainituista konflikteista johtuen, eivät kovinkaan mielellään tällaista tarjota ja se yhteistyö on kuitenkin hyvä väline luoda hyvä ilmapiiri ja vähentää jännityksiä. Mitä tulee inhimillisen ulottuvuuteen, haluaisin ehkä vain sanoa, että sitä on tässä hyvin kuvattu, mutta ehkä pitäisi korostaa ähm, sisäisesti muuttamaan joutuneet ihmisiä ja pakolaisia. Heitähän on miljoonia. Ehkä voisimme vahvistaa tätä kautta e- etyin roolia, mutta erittäin mutta kun ajatellaan uusia toimivaltuuksia, joita EU on saanut Lissabonin sopimuksen myötä, me tarvitsemme suurempaa vastuullisuutta ja selkeämpää osallistumista tarjotaan jonkunlainen mandaatti EUlle. Grazie, onorevole Kirilov. La... Kiitoksia, herra Kirilov. Sitten seuraava puhuja. Grazie, signor Presidente. <clears throat> Mamy właściwie w ostatnim e, okresie dwóch lat. Niin, kiitos E, które zostały podkreślone e, w przedłożeniu. Niin, e, kolme merkittävää tapahtumaa selostettiin tässä herra Rotsikin mietinnössä, joka on erittäin tärkeä ja kiinnostavakin. Ensinnäkin mainittiin Korfun huippukokous, Korfun prosessi, joka sai alkunsa Venäjän federaation presidentin Medvedevin aloitteesta – ja sitten meillä oli tämä konferenssi viime vuonna ja nyt sitten hallitusten välinen etyi huippukokous, joka, joka vahvisti Korfun prosessia. Korfun prosessi johti etujärjestön toiminnan uusille urille ja myöskin vahvisti järjestön toiminnallista tehokkuutta. Tämä ei kuitenkaan riitä. Meidän pitäisi myöskin vahvistaa meneillään olevaa keskustelua siitä, miten me voisimme reagoida näihin uusiin haasteisiin, joita lausuntoluonnoksessa on hahmoteltu. Tässä ajan takaa yhteistä turvallisuutta ja, ja samoin hankalaa tavanomaisten aseiden rajoittamista ja valvontaa koskevaa sarkaa, joka on osoittautunut kiviseksi. Ety jo joutuu käsittelemään asioita ajatellen edessä olevia mahdollisia uusia turvallisuusuhkia. Meidän pitäisi kuitenkin kaiken kaikkiaan suhtautua asioihin myönteisesti muistaen, että vuoropuhelun pitäisi olla monitahoista moniulotteista, eikä eh, puheessa pitäisi, eikä neuvotteluissa pitäisi eh, keskittyä pelkästään kovaan turvallisuuteen, niin kuin eräät jäsenmaat haluavat. Minun mielestäni tällaiset pehmeän turvallisuuden eh, kysymykset ovat aivan yhtä tärkeitä. Astanassa pidettävä huippukous Kasakstanin puheenjohtajakaudella on osoitus eh, Kasakstanin kyvystä hoitaa näitä asioita. Siellä on hyvin laaja esityslista kaiken kaikkiaan. Ja meidän tulisi tässä huippukokouksessa pyrkiä konkreettisiin, selkeisiin tuloksiin. Ja minusta meillä meidän pitäisi antaa järjestölle toimivaltuudet selkeän toimintasuunnitelman muodossa. Mehän olemme jäsenmaiden kesken aika lailla yhten, yksimielisiä näistä tavoitteistamme, niistä on ministerineuvostossa sovittu, samoin muissa kokoontumisissa. Tätä linjaa on hahmoteltu. Näemme nyt selvästi, että jäsenmaat ovat yhä kiinnostuneempia järjestön etyjien tulevaisuudesta – mitä olisi painotettava tässä päätöslausema luonnoksessammekin. Ja vielä muunan seikka. Minusta meidän tulisi äh, ohjata suunnata prosessia niin, että Astanan huippukokouksesta saataisiin todella konkreettisia kouriin tuntuvia tuloksia. Ilman tuloksia koko järjestön tulevaisuus on uhattuna. Kiitoksia. Nyt luovutan puheenvuoron Tannokille kolmeksi minuutiksi. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja onnitteluni myös herra Rautsekille varsin kattavasta ja tasapainoisesta mietinnöstä. Minä olin mukana kampanjassa muutama vuosi sitten. Me tuimme Kasakstanin etyjärjestön eh, puheenjohtajuutta aikana, kun aiempi brittihallitus sitä vielä vastusti ja onnittelenkin Kasakstania tämän statuksen saavuttamisesta. Etyjärjestö on mielenkiintoinen peto. En halua liioitella sen eh, merkitystä, mutta joskus on kuitenkin vähän konfliktia sen turvallisuusroolin ja sen välillä, miten se omistautuu demokratian ajamiselle. Ajattelen esimerkiksi Odea Varsovassa tätä vaalitarkkailutoimintaa demokratian puolesta toimivaa tahoa. Ja esimerkiksi Ukrainassa havaittiin paljon painostusta ennen kaikkea Venäjän puolelta tätä tahoa kohtaan, ettei tulisi vahvistaa näiden petollisten vaalien tulosta, joita olimme todistamassa myös tämän parlamentin jäseninä viisi vuotta sitten. Mutta siitä huolimatta minä kyllä hyväksyn sen, että etujärjestöllä on merkittävä roolinsa siinä, miten se sitoo ei erityisen demokraattisia mutta demokratian suuntaan eteneviä Keski-Aasian maita Euroopan valtioihin ja demokraattisiin valtioihin monenvälisenä rakenteena, joka on aika ainutlaatuinen. Tietysti on olemassa myös kilpailevia rakenteita ennen kaikkea Keski-Aasiassa. Sehän on nouseva konfliktialue ajatellen vaikutusvallasta kilpailemista. On Shanghain yhteistyöprosessi ja tämä Venäjä myönteisempi keskinäisen yhteistyön järjestö. Eli etyjärjestö toimii tässä tavallaan rinnakkaisesti, mutta myös ehkä neutraloi joitakin vähän vihamielisempiä nousevia voimia, joiden edut ovat kyseessä Keski-Aasiassa. valko on edelleenkin ongelma. Se on Länsi-Euroopassa ja se on etujärjestössä, mutta kaukana demokratiasta. Etujärjestö on erityisen tärkeä Etelä-Kaukasuksella. Siellä on jäätyneitä konflikteja ja myös Moldovassa lähempänä tässä Transnistrian osalta myös. Yksi seikoista, jonka olen ottanut aiemmin esille ja joka ei ole mietinnössä, ehkä esittelijä haluaa pohtia sen sisällyttämistä, on se, että kun meillä on näitä vaalitarkkailumatkoja parlamentista maihin, jotka ovat etujärjestön jäsenvaltioita, niin yleensä on olemassa niin sanottu troikkamuodostelma. Euroopan parlamentin valtuuskunta, etujärjestön, parlamentaarisen yleiskokouksen valtuuskunta ja joko Naton parlamentaarisen tai eh, Eurooppa, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kokouksen eh, valtuuskunta. Mutta meillä on ollut aina se etu, että ETY-järjestön parlamentaarikot ovat automaattisesti puheenjohtajina ja pitkälti laativat näitä eh, raportteja. Uskoakseni tässä kohdassa 24 mainitsette Euroopan parlamentin ja Etyn parlamentaarisen yleiskokouksen suhteet. Tätä pitää tarkastella uudelleen. Ennen kaikkea sitä, miksi Euroopan parlamentin jäsenten ja valtuuskunnan on aina oltava jollakin lailla Etyjin valtuuskunnan alainen, kun on kyse vaalitarkkailumatkoista näissä Etyjärjestön jäsenvaltioissa. <clears throat> Kiitoksia, herra Tanok. Nyt sitten mahdolliset vastaukset ja loppukaneetti esittelijältä. Thank you. So let me to go point. Kiitos. Etenen tässä kohta kohdalta vastauksena esille nousseisiin seikkoihin Rasholtse ja Tanak ja muutama muukin mainitsivat Keski-Aasian. Se onkin äh, alue, jossa äh, etujärjestö on, kuten Kirgisian, äh, Kirgistanin on osoittanut, alue, jossa se voisi siis todella näytellä merkittävämpää roolia. Ja nyt kun Kasakstankin tulee noita main ja pitää järjestön puheenjohtajuutta hallussaan, myöskin seurun profiili on noussut Kasakstanin oletettiinkin tässä yhteydessä puheenjohtajana esit, näyttelevän painavampaa roolia. Se on hyvä. Ja sitä kenties varmaan tässä päätöslauselmassammekin pitäisi painottaa ja näissä suorituksissamme painottaa koska eh, eh, tässä ei ole kyse pelkästään Keski-Aasian alueesta, eh, Etyj-järjestön jäsenmaiden tilanteesta, vaan myöskin siitä siinä lähiseudulla sijaitsevien maiden turvallisuustilanne, Pakistan, Afganistan, eivät ole kovin kaukana, heijastuu myöskin Etyjin, jäsenmaiden tilanteeseen. Schultz mainitsi, Schultz mainitsi ympäristön suojelun ja ilmastonsuojelun. Tämä ulottuvuus varmaankin tulevaisuudessa esittää yhä tärkeämpää osaa. E, eli jos e, teillä olisi muutosesitysten muodossa jotakin tähän tarjota, niin otan sen iloitin vastaan. Äh, mistä en ole samaa mieltä kanssanne, on Naton rooli tässä yhteydessä. Kyllä äh, lausunnossa painotan, että, että meidän etujemme mukaista on äh, etujärjestön aseman vahvistamista, vahvistaminen – siis se meidän mukaista, että järjestön rooli vahvistuu ja että EUn äh, rooli erityisesti Lissabonin sopimuksen jälkeen äh, tarjoaminen uusine instrumentteinen äh, vahvistaa omaa rooliaan etyissä. Mutta minusta että vastaavasti toisaalta muiden instituutioiden roolia ei ole mitenkään syytä siinä korostaa. NATO esimerkiksi. NATOlla on oma tärkeä roolinsa mitä tulee EU-maiden turvallisuuteen. Olen aivan vakuuttunut siitä, että kukaan muu tätä roolia ei voi näytellä. Sitä on ihan turha sitä myöskään vähätellä etyin yhteydessä. Mutta sitten vastaavasti NATO ei ole valmis eikä kykeneväinen Keski-Aasiassa sitten näyttelemään sen merkittävämpää roolia. Eli meidän pitää äh, e, näihin tavoitteisiin pyrkiä enemmänkin sitten ety, etyjin kautta. Sitten mainittiin äh, äh, alueellinen yhteistyö, en sitä vastusta, pikemminkin päinvastoin, koska alueellinen talousyhteistyö on paitsi talouden kannalta hyödyksi, myös vahvistaa luottamusta, kehittää inhimillisen pääomaa, kansainvälistä yhteisymmärrystä, matkailua, näin poispäin. Mutta hyvä muistaa, että kun aluekin on näin valtavan laaja, Vancouverista Vladivostokiin, on aika hankala sitten tätä, näitä alueita määritellä – mutta kyllä se nyt sinne jotenkin varmaan saadaan mahtumaan. Mitä sitten tulee järjestön tehokkuuteen, tehostamisen tehostamiseen, olen ihan yhtä mieltä siitä. Olemme turhautuneita, niin kuin muutkin etyihin jäsen, sen maat välillä ovat. Sitten on näitä avoimia selkkauksia, on vuodesta Karabah, Transnistria, mitä, mitä näitä nyt sitten onkaan. ja, järjestö ei ole siellä toiminut niin tehokkaasti ja pontavasti kuin toivoisimme ja, ja mikä sillä periaatteessa olisi mahdollista. Golfun prosessista totesitte, että meidän pitäisi painottaa paitsi kovaa turvallisuutta, myöskin tämmöistä pehmeämpiä piirteitä, turvallisuusulottuvuuksia. Siksi mainitsinkin nämä kaikki uudet turvallisuusriskit ja olen teidän kanssanne yhtä, yhtä mieltä siitä, että ihmisoikeusluottavuus on kaiken kaikkiaan aina tärkeä yhteinen ohjenuora. Herra Tanocilla totesi, että vaikka näitä kansalaisoikeus- ja ihmisoikeusulottuvuutta laajennettaisinkin, se on jatkuva prosessi. Jos, jos tarkastelemme Etyin histo, historiaa, tämä järjestö on, järjestö näytellyt todellakin merkittävää roolia tässä prosessissa. Monet meistäkään emme istuisi täällä nyt suoraan sanottuna, ellei, ellei, ellei Helsingissä 1975 olisi tätä sopimusta allekirjoitettu. Silmäilen Puolan, Tsekin suun kollegojen suuntaan meillä oli tämä kansalais, kansanliike – joka pikkuhiljaa sitten syrjäytti kommunismin ja vahvisti ihmis, ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistumista meidän maissamme. Eli, eli tämä on hyvin olennainen rooli myöskin tulevaisuudessa järjestöllä, koska mehän tiedämme, että eivät kaikki jäsenmaat siellä senkään piirissä vielä voi väittää demokraattisia täydellisin, täydellisesti olevansa. Mitä sitten tulee konkreettisiin tuloksiin? ja huippukokouksen konkreettisiin tulostavoitteisiin. Sitä juuri kaivataan. Ja se onkin meidän roolimme mielestäni tässä. Näinpä sitten lähi, lähiviikkona kannattaisi ajatella näin kokonaisuutena, millä lailla konkreettisesti kouriin tuntuvasti voisimme edesauttaa tulevan huippukokouksen onnistumista niin, että tuloksia alkaisi sitten tulla. mainitsi äh, Odirin. Äh, tämän alueen itsenäistymisen. Äh, voisi vaikuttaa tämän alueen itsenäistymiseen. Sen rooli vähemmistön oikeuksien turvamisen ja demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamisena on aivan, aivan keskeinen, paitsi entisillä Neuvostoliiton alueilla jos vaikka äh, katsotaan äh, äh, romaniväestön kohtaloa omissa, omissa takapihallamme, jos ajatellaan tätä, niin tämä on niin, niinkään erittäin tärkeä. Mitä sitten tulee vaalitarkkailuun? missioihin, miksi me olemme aina siellä niin kuin ikään kuin apupojan asemassa. No se nyt on osa tätä konseptia. Meidän pitäisi siis kaiken kaikkiaan vahvistaa omaa läsnäoloamme ja näkyvyyttämme Etyissä Euroopan parlamenttina, minkä vuoksi olenkin sitten tehnyt ehdotuksen oman roolimme parlamentaarisen yleiskokouksen yhteistyön vahvistamista, tai siis meidän roolimme painottamista siinä ja vahvistamista. Eli kerran vielä kiitos äh, kommenteista. Nyt jään odottamaan muutosesityksiä. Ja kuten sanottu, äh, takaraja on 14. päivä, kuten mainitsin. Kiitos. C'è un fuori programma, il signor Schulz vuole intervenire. Kiitoksia. Sitten herra Schulz halusi palata tähän asiaan. Kaksi minuuttia. Herra puheenjohtaja, oikeastaan minä olin jo aiemmin pyytänyt selvästi puheenvuoroa, mutta selvästikin tahattomasti teiltä jäi tämä nyt huomaamatta. Sopinee siis, että minullekin varataan vielä puheen aikaa. Tämä päätöslauselmaesitys on mielestäni hyvin tärkeä ja hyvä, koska se työ, ja rooli, joka etyjillä on, kunnioittaa näitä kolmea ulottuvuutta ja kollega Rucek puheenvuorossaan vielä osuvasti tätä kuvasi. Aivan oikein tässä päätöslauselmaesityksessä puhutaan myös aloitteesta, joka liittyy Korfun prosessin käynnistämiseen, mutta minusta toisin kuin meillä Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentissa mehän pyrimme laajentamaan, vahvistamaan, tehostamaan etyjärjestön työtä. Venäjän puolelta kuitenkin syntyy ennemminkin sellainen vaikutelma, että siellä jollakin tapaa ennemminkin toivotaan etyjiin voittamista. Ja tähän pitää jollakin lailla kriittisesti viitata. Mielestäni Venäjän rooli, niin tärkeä kuin se onkin, niin tärkeä kuin onkin, että Venäjä on mukana etujärjestössä ja entiset Itäblokin valtiot, entiset Neuvostoliiton valtiot, mutta Venäjän rooli ei välttämättä ole rakentava etujärjestön puitteissa. Se on nähty jo Kaukasuksen konfliktissa, se on nähty Tsetseenian vaalitarkkailun yhteydessä tai viimeisimmissä kuntavaaleissa, jotka olivat selvästi väärennetyt vaalit. Jopa Venäjän presidentti joutui sen tunnustamaan ja etyjin äh, vaalitarkkailijat suljettiin ulkopuolelle. Meidän on siis äh, suhtauduttava tähän hyvin kriittisesti. Meidän on todettava, että odotamme Venäjän puolelta rakentavaa suhtautumista ja ennen kaikkea etujärjestössä annettujen sitoumusten noudattamista. Ehkä se saadaan jollakin tavalla tarkistuksella vielä mukaan. Uskoisin, että tähän voidaan saada teidän tukenne. Kiitoksia herra Schulz. En tiedä, haluaako esittelijä lyhyesti nyt kommentoida. Olen aivan yhtä, yhtä mieltä äsken äsken kuulun kanssa. Brevissima. No hienoa, tehokas lyhyt vastaus. Sitten hiukan kalenterista aikataulusta. 14. syyskuuta on tarkistuksen aikaraja, niin kuin tässä on jo muistutettu. Ja sitten 5. lokakuuta me keskustelemme ja äänestämme valiokunnassa. Ja täysistunnossa äänestetään lokakuussa toisessa istunnossa. Kiitoksia esittelijälle, kiitoksia kaikille puhujille. Seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka liittyy parlamentin lausuntoon 2011 talousarviosta, talousarviosta koskee kaikkia pääluokkia. Esittelijänä on herra Salafranca. 87 tarkistusta on tehty ja kun olemme kuulleet, kuulet esittelijää, varjoesittelijät saavat tilaisuuden, samoin tarkistusten laatijat voivat esittää selityksiä. Gracias. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti ennen kuin mennään itse aiheeseen, esittää lyhyen puheenvuoron ja muistuttaa tästä budjettipuitteesta, joka liittyy otsakkeeseen neljä ja koskee meitä. Ehdist- komission ehdotus tarkoittaa ulkoiselle toiminnalle 5,57 prosentin maksumääräsitoumusten lisääntymistä. Tämä tarkoittaa mitä tulee osakkeeseen neljä ja yleistä budjet, mitä tulee sen budjettiin siinä vain on 0,75 prosentin nousu. Tämä voi tuntua merkittävältä tiedolta, kun pyritään tehostamaan ulkoista ulkosuudenhallintoa, mutta kuitenkin tämä selkeästi osoittaa, minkälaisia puutteita meillä joka vuosi tulee eteen, kun on tarkoitus tarttua toimintaan ulkoisella taholla, jotka ovat jotkut odotettu, jotkut odottamattomia toimia. Komissio, budjetti, äh, esit, viittaa kriiseihin. Siellä on va- vakausväline, se on saanut 25 prosenttia lisää. Yhteen ulko- ja 17 prosenttia lisää. Naapuruspolitiikka 19 prosenttia lisää eteläinen naapuruspolitiikka 6 prosenttia lisää ja sitten Afganistanin jälleenrakennus sitoumusten mukaisesti yli 20 prosenttia lisää. Sitten toisaalta on huomattavia leikkauksia myös tapahtunut. Kaikki, jotka liittyvät, kaikki, joka liittyy tukeen. Palestinaan, tässä on käsitty huomattavasti leikkauksesta 90 miljoonaa vähemmän. Sitten äh, vaalitarkkailutoiminta, parlamentti, neuvottelun jälkeen, muiden toimintojen jälkeen ei vaan ole johtoasemassa näissä tehtävissä, vaan samanaikaisesti Euroopan parlamentti tulee osallistumaan ö, äh, tarkkailijoiden johtajan valintaan sitten, mitä tulee yhteistyöhön Irakin, Iranin ja Jemenin kaltaisten maiden kanssa, jotka kärsivät myös 70 prosentin leikkauksesta. Sitten tämän esittelyn jälkeen neuvosto on välittänyt kantansa, jonka mukaan tavallaan sovellettaisiin tiukkaa budjettikuuria ja kaikilla operatiivisilla linjoilla budjettikohdissa on tehty leikkauksia huomattavia määriä, 100 miljoonaa euroa ja sitten budjettikohdat, jotka liittyvät hallinnolliseen tukeen. Nämä ovat operatiivisia puittekohtia. Neuvostossa on lisätty varausta, joka oli vain 70 miljoonaa. Nyt se on 100 miljoonaa. Ja neuvosto haluaa harjoittaa valvontapolitiikkaa komission suhteen vähentäen huomattavalla tavalla maksumäärärahoja 150 miljoonaa euroa. Puheenjohtaja päätöslausumaesityksen kautta, jonka olette saaneet, niin on välttämätöntä varmistaa EUn ulkoinen toiminta, noudattaen tietenkin sitoumuksia, joihin on ryhdytty, mutta samanaikaisesti ymmärrän, että palvelun julkisuuden hallinnon luominen pitää saada tarvittavat resurssit käyttöönsä. Puheenjohtajan meidän pitää liittää tähän myös elementit ja faktat, jotka liittyvät budjettikuuriin. Tehän tiedätte, että budjettimenettely on sellainen menettely, joka tavallaan päätyy, päättyy budjettivaliokunnassa. Minä voisin osoittaa suurta avoimuutta näissä avoim- tar- tarkistuksissa ja sanoa, että hyväksyn kaikki tarkistukset, mutta puheenjohtaja Tämä on varsin helppo toteuttaa, mutta se ei ole mitään vakavaa henkistä toimintaa. Me sen tässä on kyse siitä, että otetaan huomioon kaikkein tärkeimmät ongelmat ja huolenaiheet, joita on otettu esille ja pyritään sitten sovittamaan niitä yhteen ja vakavissaan käsittää asia. Ja lisäksi kun pyrimme lisäämään budjetti tasapainoa. Meidän ei pitää kuluttaa enempää rahaa kuin budjetissa löytyy, niin budjettivaliokunnalla on tässä budjettivaliokunnalla viimeinen sana ja se sitten tekee leikkauksia ottamatta huomioon mahdollisesti meidän prioriteettejamme. Tämän takia puheenjohtaja lopetan varsin nopeasti tämän puheenvuoron, Niin haluaisin kuulla kollegoja, mutta vielä pari asiaa. Ensinnäkin mitä tulee päätösosman luonnokseen, on tehty seitsemän tarkistusta, jotka mielestä, ja mielestäni voin hyväksyä suurimman osan niistä, ovat mielestäni järkeviä. En tiedä, onko täällä kaikki tarkistuksen tekijät paikalla, mutta nyt tulee kaksi tarkistuksen ja kuinka tärkeä konfliktien ennaltaehkäisy on, voisin hyväksyä sen ilman suurempia vaikeuksia, kunhan se otetaan mukaan tähän tekstiin Mielestäni EUn ulkoistumisessa pitää ottaa selvästi huomioon konfliktin ennaltaehkäisy, mutta en tiedä, onko tämä nyt ensimmäinen asia. Olen valmis kyllä ottamaan tämän huomioon suullisen tarkistuksen muodossa ja sitten se otetaan tähän tekstiin mukaan jollakin tavalla. Sitten haluaisin sanoa, että herra Walter on tehnyt kaksi tarkistusta. Toinen niistä viittaa budjettikuriin mielestäni siinä mielessä, kun herra Teri, jota haluan kiittää yhteistyöstä, on minun kanssani laatinut joukon tarkistuksia, niin voisin hyväksyä hänen tarkistuksensa, kunhan vain voimme säilyttää sitoumuksemme tason. Ja kukaan on myös tehnyt tarkistuksen, joka on mielestäni hyvä ja voin sen hyväksyä. Sitten Teen itse asiaan, nimittäin tarkistusta koskevat lukuja, koska aina kun puhumme budjetista, pitää ottaa huomioon lukuja. On esitetty 52 tarkistusta 34, jonka olen allekirjoittanut herra Valterin kanssa. Ja haluan sanoa, että näissä 52 tarkistuksissa, jotka on tehty, suuri osa huolista, sanoisin nyt jopa 80 prosenttia, otetaan huomioon tarkistuksissa, jonka minä, jotka minä olen tehnyt Valterin kanssa linjata jota haluan seurata kaikkein tärkeimmissä kohdissa, liittyvät tärkeisiin kysymyksiin sen mukaan, mitä komissio, joka on pyytänyt ulkoisen yhteisen ulko- ja nimissä. Mutta mitä tulee sitten kiireisiin kysymyksiin, hätäkysymyksiin, se, mielestäni olisi varovaisempaa säilyttää parlamentin toimivaltuukset ja tietenkin pitää kiinni sopimuksen eh, lausekkeista, johon päädyttiin, kun keskusteltiin hallinnosta, niin nämä varat pitäisi selventää avoimesti, koska muut toimijat, miten me panisimme varauksen, että varmistaisimme sen, että parlamentti todellakin voi tarvittavaa valvontaa harjoittaa. Olemme myös huomattavalla tavalla lisänneet varoja, jotka on tarkoitus käyttää tukemaan palestinalaisviranomaista. Tämä on mielestäni aivan erityisen tärkeää ja merkittävää ottaen huomioon rauhanneuvotteluiden jatko. Ja komissiokin on sanonut, että on ennakoitu, että varoja tarvittaisiin vähemmän tulevaisuus ja siksi oli hyvä lisätä näitä varoja lopun lopuksi, mitä tulee sitten vaalitarkkailumatkoihin, niin kuin aikaisemmin sanoin, tämä on sellainen väline, joka on todellakin erittäin tärkeä. Yksi tärkeimpä väline, jota parlamentilla on käsissään, delegaation johtajat kuuluvat tähän parlamenttiin, me osallistumme delegaatioiden puheenjohtajien nimeämiseen ja edustajien nimeämiseen, siksi minusta tuntuu, että tekisimme huonon palvelun vaalitarkkailutoiminnalle, jos budjettikysymyksissä alitettaisiin alempien, aikaisempien vuosien taso. En ole halunnut lisätä huomattavalla tavalla, mutta olen halunnut selvästi halunnut merkitä poliittisen prioriteetin, joka tällä asialla parlamentilla on. Sitten mitä tulee budjettikohtaan, joka liittyy ihmisoikeuksien puolustamiseen maailmassa mielestäni, sitä ei voida millään tavalla leikata, eikä myöskään hallinnollisia meillä pidä leikata. Tästä puhutaan myös kommenteissa budjettikohdassa, siksi olemme pyrkineet palauttamaan nämä varat sataprosenttisesti. Sitten jää jäljellä vielä hallinnolliset menot. Komissio ehdotti leikkauksia Ne 84 miljoonaa, nyt ne, niitä on vain 7 miljoonaa. 500 000, tämä on mielestäni aika järkevä summa, lähes 70 prosenttisesti on palautettu tähän määrärahat ja haluamme säilyttää menettää tiettyä uskottavuutta. Tätä kautta haluaisin myös muistaa kollegoja siitä, että komissio on hylännyt kaikki pilottihankkeet, joita varjoesittäjät ovat aikanaan tehneet ja muut kollegat. Ja tässä mielessä Rova Jätemäki on tehnyt myös joitakin ehdotuksia. Haluaisin nyt tehdä selväksi, että tässä vaiheessa puheenjohtaja on ikävää, parlamentilta komissio ei vieläkään ole esittänyt talousarviota ulkosuhdehallinnosta. Ja luonnollisesti koko tämä 2011 budjettitoiminta tavallaan ehdollistuu tätä kautta. Ja minulla on myös sellainen vaikutelma, että voi syntyä päällekkäisyyksiä niin kauan kun tätä asiaa ei ole ratkaistu mahdollisimman nopeasti on koko joukko tarkistuksia, joista haluaisin kuulla valiokunnan kannan. Yksi niistä Rova Hautalalta 5003. Hän puhuu siitä, että olisi tällainen erityislähettiläs EU-sta Tibetille, millä on oma vaikutelmani tästä asiasta, mutta haluaisin kuulla muita reaktioita. Se on erittäin tärkeää tarkistus Rova Flotrelta. Se Siitäkin minulla on oma näkemykseni, mutta haluaisin kuulla teitä ja komissiolta. Komissiolta lähtisin 6 miljoonaa varaukseen Tunisian kanssa käyttävän sen yhteistyöhön. Parantaisin oikeuslaitoksen tilaa ja riippumattomuutta tässä maassa. Ja sitten Rova Brander ehdottaa tarkistusta 50 37. Siinä puhutaan myös valmistelevasta toiminnasta, kun pyritään luomaan välittäjäryhmä ulkosuhde hallintoa ajatellen. Puheenjohtaja tiedän, että on laadittu mietinnös varanhoidon valvonnasta, joka koskee varainhoitoa. Se ei liity niinkään ulkosuhdehallintoon, mutta haluaisin kyllä kuulla kommentteja komissiolta Mielelläni otan vastaan kommentteja siis kollegoilta puheenjohtaja ja sitten maanantaina, maanantaina, maanantaina mennessä, kun äänestää, yritän ottaa huomioon mahdollisimman suuren määrän näistä tarkistuksista. Tietenkin aina tarkoituksena on olla vääristämättä tätä luonnetta ja toimimaan mahdollisimman kurinalaisesti ja mahdollisimman avoimesti, jotta otettaisiin huomioon eri huolenaiheet, joita kollegot, joita kollegat ovat esittäneet. Mutta niin kuin sanoin, pitkälti ne on otettu jo mukaan minun ja herra Walterin tarkistuksiin muodossa tai toisessa kirjallisesti tai asiallisesti. Kiitoksia. Nyt aloitamme keskustelun tästä aiheesta. Ensin varjoesittelijät ja sitten mennään aikajärjestykseen. Herra Valteri, hän on varjoesittelijänä SND-ryhmästä. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Kiitos. Herra Frankka Kiitos äh, tekemästänne työstä ja äh, kiitos äh, tästä halukkuudesta yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Se on varsin tärkeää, kun kerran nämä taloudelliset ja poliittiset tilanteet nyt ovat niinkin haastavat kuin ovat yhteisen ulkosuhdehallinnon perustamisen kynnyksellä herra Salafranka äh, kävi nämä luvut jo läpi, niihin en enää puutu. Äh, me olemme olleet hiukan hämmentyneet, äh, mitä tulee komission budjettiin esimerkiksi Palestiinan osalta. Aika vähän on luvassa ja, eikä neuvoston väliintulo asia ollenkaan ole parantanut Äh, äh, muutamat asiat ovat kaiken kaikkiaan aika kummallisia, jos katsotaan äh, tuloimenoarvion loppusummaa ja sen kehitystä, ja sitten katsotaan sieltä näitä leikkauksia neuvoston osalta esimerkiksi otsakkeessa neljä, ne ovat 10 prosentin suuruusluokkaa. En oikein nyt ymmärrä, miksi, jos näitä maksusitoumuksia nyt tarkastelee neuvosto ei ole noin tasaisesti näitä supistuksia suorittanut, vaan kohdistanut kiukkunsa vain yhteen pääluokkaan, minkä ansiosta koko tulo- ja menoarvio on epäjohdonmukainen. Äh, jos, äh, jos ajetaan äh, tällaisia hallinnollisia kustannuksia, jos todellakin halutaan ulkosuhdehallinnon omaa tarkastustoimintaa pitää uskottavana, ylläpitää sen uskottavuutta, mitä tulee rahoitusvälineisiin. Siinäkin esimerkiksi tämä neuvoston välintulo ei ole asia kuitenkaan millään muotoa edesauttanut kun nyt äh, muistetaan, miten mutkikas tämä koko kokonaisuus on, meidän tulisi nyt palauttaa äh, hyväksyttävälle tasolle äh, varat, jotka liittyvät ulkopolitiikan painopistealueisiin, minkä vuoksi nämä muutosyritykset onkin tehty, kohdistuvat muutama poikkeusta lukuun ottamatta lähes kaikkiin neuvoston leikkauskohteisiin ja täyttävät aukon myöskin, mitä tulee Palestiinaan ja komission ehdotukseen. Haluaisin niin ikään korostaa Madridin sopimuksen mukaista täytäntöönpanoa, mitä tulee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Meillä on jo edustustojen pääluokat merkittävimpien edustustojen pääluokat jo hyväksytty. Ihan lopuksi haluaisin eh, palata eh, herra Salafrankan esille nostamiin kysymyksiin. Minä eh, vastustan, että Tiibetille varataan erikseenkin määrä, määrä raha. Herra Brandnerin, Brandnerin ehdotus on aika, aika hyvä periaatteessa, mutta täytyy, täytyy perehtyä. No, aika, aika rientää, eli tämä oli minun näkemykseni yleisesti, yleisesti ottaen. Ja, ja vetoan kollegoihin, että, että kannattavat Salafrankan kanssa sovittua yhtä budjettiluokkaa. Alde, tre minuti, onorevole. Ja... Sitten varjoesittelijä Rova Jätämäki. Thank you very much. Kiitoksia. Ensinnäkin näin yleisesti haluaisin sanoa, että meidän on oltava varsin tiukkoja, koska kansallisella tasolla monet hallitukset leikkaavat budjetteja rahoituskriisin vuoksi ja minusta ei ole hyväksyttävää, jos Euroopan tasolla käytetään yhä enemmän rahaa niin, että pitää olla samalla linjalla kuin kansalliset hallitukset. Mutta vaikka nyt näin toteankin, tiedän, että varat, joita käytämme ulkopolitiikkaan, eivät ole mitenkään runsaat. Tämä on vain pieni summa Euroopan unionin budjetista ja on hyvin tärkeää, että joitakin tärkeitä seikkoja korostetaan. Haluaisin myös painottaa sitä, että seuranta on tärkeä seikka. Haluaisin ottaa esille neljä seikkaa tässä. Olen aika yllättynyt neuvoston kielteisestä kannasta tähän nousevan varaukseen. Yli 100 miljoonaa euroa on tänä vuonna suoraan annettuna Haitin hätäapuna ja nyt neuvosto on asettanut tähän nollan. Ja nyt neuvosto on päättänyt näin. Tämä siis kansainvälisten lahjoittajien osalta. He eivät ole antaneet Haitille niitä varoja, joita on luvattu, mutta meidän pitäisi yrittää auttaa Haitia – ja ilolla ö, toteankin, ettei pelkästään minun ryhmäni, vaan myös muiden puolueiden ryhmät haluavat ylläpitää komission ehdotuksen 203 miljoonaa euroa. Sitten toinen huolenaiheeni vakausväline. Meidän pitäisi pitää kiinni komission tätä koskevasta ehdotuksesta, eli riittämiin rahoitusta konfliktien ennaltaehkäisyyn ja kriisin reagointikykyyn. Se on hyvin tärkeää ennen kaikkea siviilikriisin hallintoon ja vakauttamistehtäviin tehtäviin kouluttamiseen. Ne on kaikki turvattava. Sitten kolmantena seikkana mainitsisin Euroopan naapuruus- ja kumppanuusohjelman. Meillä on välittömässä naapurustossamme alueita, joiden tulisi olla suurempi huolenaihe EUlle. Ja niiden on myös saatava riittämiin rahoitusta. Tämä vara menee meidän itäisille naapureillemme, myös eteläisille naapureillemme – ja mielestäni se on yksi tärkeimmistä alueista ottaa huomioon. Täytäntöönpanoa on tällä alueella myös vahvistettava. Viimeinen seikka, jonka haluaisin mainita, on Itämeren strategia. Sitä rahoitetaan Itä-Euroopan naapuruusohjelman kautta, mutta kun otetaan huomioon pohjoinen ulottuvuus, me voisimme käyttää myös muita olemassa olevia puitteita, joiden kautta voisimme antaa tukea Itämeri-strategialle. Kiitoksia. Grazie onorevole Jatenmäki, onorevole Brandner. Kiitoksia sitten edustaja Brandner, kolme minuuttia, varjoesittelijä. Um, I would like to... Kiitoksia, haluaisin kommentoida muutamaa kohtaa jotka eivät liity siihen, mitä herra Salavaranka sanoi. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä. Tämä on mielestäni erittäin hyvä luonnos ja kiitän häntä siitä, että huomautti, että olette valmis pohtimaan näitä mm, tätä lausuntoamme. Ja sitten luvusta ehkä lyhyesti selittäisin mm, välittäjätuvesta, jonka otit esille. On olemassa neuvos, neuvoston päätös vuodelta 2009. He haluavat siis vahvistaa EUn välityskapasiteettia ja ovat sitä mieltä, että haluavat perustaa välitystuksen tukijaryhmän, mutta sitten miten tämmöistä toteutetaan budjetin kautta ja olen vähän sama, samaa mieltä siitä, että nopeasti tähän ei pystytä, mutta valmistelevaa toimintaa tarvitaan, että se saadaan aikaan tulevaisuudessa, joten ehdottaisin ja olen tästä jo puhunut muiden jäsenten kanssa ja pohtinut, miten voimme hyvällä, oikeudenmukaisella tavalla, joka ei maksa liikaa, mutta kuitenkin mahdollistaa sen, että jonakin päivänä saamme aikaan hyvän välitysvalmiuden EUlle. Tästähän jäsenvaltiot ovat oikeastaan jo sopineet, miten voimme tehdä tietä täällä ja valmisteleva toimi olisi tässä hyvä idea. Toivon, että voitte huomioida tämän. Sitten Tunisiasta tämä on ohjelma, jota mielestäni pitäisi kielellisesti arvioida ennen kuin rahaa pannaan lisää siihen. Ainakin tarvittaisiin jonkinlainen varaus tähän ennen kuin on arvioitu ohjelmaa, koska mehän tiedämme, että paikan päällä tämä ei oikein toimi ja olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi käyttää täällä valtuuksiamme valvoa sitä, mihin rahat menevät. Sitten kysymys olen todellakin tyytyväinen herra Salafrankan työstä ja on, on, siitä, miten on jo toteutettu ähm, budjettikohteet, jotka liittyvät ulkoisuuden hallintoon. Huomaan, että olette pitäneet selvästi kiinni tästä linjastamme. Then you still cluster four. Sitten on vielä tämä Bosnia, Guinea, Kongo ja muut alueet. Ja ehdottaisin, että pyydämme mahdollisimman suurta määrää jokaiselle oma budjettikohta ja sitten perumme hiukan, jos tähän ei suostuta tai ei hyväksytä näitä kolmea ryhmää, koska esimerkiksi Kongon kohdalla olemme siellä samassa tilanteessa, emme voi saa, saa tähän mukaan Kongoissa ja muutakin tähän mukaan. Sitten Bosnia on tietysti erittäin tärkeä kohta, enkä ymmärrä miksi pitäisi olla edellinen kohta Afganistalle, mutta ei edellistä kohtaa Kongolle. Meidän pitäisi olla hiukan rohkeampia, kunnianhimoisempia ja jakaa nämä kahteen ulkosuudenhallinnossa. Tämä olisi kysymys minulta ja sitten riippuen vastauksesta me vieläkin olemme valmis tekemään tarkistuksia suoraan budjettivaliokunnassa. Sitten pitäisi palauttaa suurin osa sitoumusmäärärahoja, jotka mekin halusimme palauttaa IPAan ja vaka- vakausvälineeseen. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Brander ja sitten Munitse kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia että Haluaisin myös onnitella esittelijää herra Salafrankaa hänen mietinnöstään ja hänen yhteistyötahdostaan. Hän on todellakin toiminut tehokkaasti varoistelen kanssa sosiaalisesta ryhmästä ja nyt todellakin pitää palauttaa näitä komission alkuperäisiä summia tänne, mutta haluan ilmaista hämmästykseni tietyistä tarkistuksista, jotka koskevat tiettyjä konkreettisia budjettikohtia. Tässä on kyse 5024, muun muassa ne koskevat 1909 budjettikohtia. Tässä ollaan luomassa uutta budjettikohtaa ilman oikeudellista perustaa, kun pyritään rationalisoimaan yhteisön talousarviota, jokaisella budjettikohdalla pitää olla oikeudellinen perusta. Ja tässä kohdassa toisaalta erotetaan yhteistyö rahoitusväline teollisuusmaiden maista, e, suljetaan pois USA tästä välineestä, ei tiedetä millä, miksi. Ja sitten luodaan budjettikohta, joka on aivan uusi näiden välineiden lisäksi, joka on vihdattain luotu. En tiedä, mikä mitä kriteerit on käytössä, kun on myöty neljä tai 5 miljoonaa euroa näille uudelle kohdalle, On kyse sitten herra Brokin tai esittelijän tarkistuksesta. Ja mitä kriteerejä on käytetty, että näitä varo, nämä varat vastaisivat myös USAan, USAta. Siis teollisuusmaat eivät ole juurikaan mistään käsin. Tässä on kyse yhteist- kehitysyhteistyöstä kehittyneiden maiden kanssa riippuen hankkeesta, jota on käytössä. 5000 tarkistus viittaa vain liittyy kommentteihin, enkä ole samaa mieltä siitä, että tämä pitäisi erottaa 5028 myös. Siellä on kommentteja ja lukuja, enkä tiedä, mitä perusteita on käytetty, ja mielestäni tätä pitäisi kaikkea tarkistaa ja tarkistaa, mihin tässä viitataan, tai sitten esittelyiden, tai tarkistuksen tekijän pitää selittää näitä perusteita näissä tarkistuksissa. Sitten samantyyppinen kohta, pilottihanke, jota Rova Jäätemäki ehdottaa USA, Venäjän EUn väliseksi kansalaisfoorumiksi kriisitilanteissa ja komissio on kuitenkin sanonut, että se ei hyväksy mitään pilottihankkeita ja meidän pitäisi pohtia, onko tämä johdonmukaista toimintaa. Sitten puheenjohtaja vielä ihan lyhyesti, mitä tulee apuun palestinalaisviranomaiselle, ehdottaisin niin kuin kollegani ja vajikin, että laitettaisiin tähän samanlainen summa, vaikkakin tiedämme, koska tiedämme, että sitä on käytetty hyvin 2009 tässä on UNRUAN, kyse viimeistä UNRUAN tarpeista ja tässä on alitettu komission tämä summa. Kiitoksia. Grazie, onorevole Munit. Kiitoksia, Rova Munit. sitten herra Gomez. Thank you. I would like to also to thank... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja Varjo, hänen varjojaan hyvästä työstä. Minä kannatan myöskin sitä, että Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusvälineen menoera palautetaan entiselleen. Ja niin ikään haluaisin korostaa tukeani moni, edustaja Monisin muutosesityksellä koskien äh, Euroopan unionin erityisedustajia, äh, mukaan lukien äh, viittaus siihen, että, että näissä virkojen täytöissä aina tulisi ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvo. Toistaiseksi näin ei ole käynyt ja on tärkeää, että parlamentti tätä painottaa. Niin ikään haluaisin korostaa tukevani niitä muutosetyksiä, joilla pyritään palauttamaan poliisivoimille annettavat tuet. Se vaan äh, minusta entisestään vahvistaisi tämän parlamentin arvovaltaa. Kiitos. Ja tässä hyppäsimme yhden varjoesittelijän yli. Hän ei pyytänyt puheenvuoroa. Rova Niin kiitoksia. Minä lähdin siitä, että varjoesittelijät saavat automaattisesti puheenvuoron. Niin, kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset myös herra Salafrankalle tästä kannanotosta, lausunnosta. Olen samaa mieltä, että olisi äärimmäisen tärkeää saada mahdollisimman pian ensimmäinen realistinen budjettiehdotus, jotta olisi mahdollisuus saada edes se tutkittua riittävän varhaisessa ajoin ja että voitaisiin tutkia, miten budjetti jakautuu eri kohdissa. Tähänastinen kokemus on se, että mitä ajalliseen työstämismahdollisuuteen tulee, e, meille ei ole myönnetty käsittelyn riittämiin aikaa ennen kaikkea kun ajatellaan e, miten merkittävä asema tällä ulkosuhdehallinnolla on. On siis äh, ajettu asiaa voimakkaasti nopeasti läpi ja moni harkintaseikka on jäänyt vähän köykäisemmäksi. Se pitää paikata tässä budjetin kohdalla. Sitten apu Palestiinalle, Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ratkaiseminen. Ryhmäni GUE NGL on samaa mieltä kanssanne, herra Salafranca, siitä, että näitä apuja ei missään nimessä tule leikata, koska ne ovat todella tarpeen olemassaolon kannalta, jotta koko rauhanomainen ratkaisu ja palestiinalaisten elämä ylipäätään on mahdollista. Olen yhtä lailla samaa mieltä siitä, että EUlla on oltava merkittävä rooli maailmassa ja siihen tarvitaan silloin myös riittämin taloudellisia voimavaroja. Olen kuitenkin ryhmäni kanssa sitä mieltä siitä, että EUn pitää olla rauhaa luova, oikeudenmukaisuutta välittävä taho, mikä ei millään tapaa ole mahdollista sotilaallisesti ja riistämällä ja alistamalla. Eli näitä määrärahoja ei voida käyttää sotilaallisiin toimiin, vaan niiden on päädyttävä oikeudenmukaisen siviiliulkopolitiikan toteuttamiseen niin, että EU toimii välittäjänä eikä esimerkiksi omalla aggressiivisella ulko- tai kauppapolitiikallaan ryhdy itse hyökkääjäksi. Tässä mielessä olemme tehneet tarkistuksen yksi, jolla otamme kantaa sekä itse lausuntoon että yksittäisiin budjettikohtiin. Mitä sitten tuosta varauksesta tulee, olemme samaa mieltä siitä. Eli jos nämä määrärahat ovat käytettävissä yksin omaan siviilihätäapuun. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Relaxin edustaja komissiosta. Possibilmente nei cinque minuti in cui... Pyydän myös, että pitäydytte viidessä minuutissa, jos vain mahdollista. I'll try to be brief. Uh... Yritän puhua lyhyesti. Kuten monet uh, edustajat ovat todenneet, uh, ajat ovat ankeat ja se on otettu tässä huomioon. Samoin uh, tietysti sitten kallistamme korvamme myöskin tälle, näille tiukkuusvaatimuksille. Mitä sitten tulee äh, neuvoston äh, menoleikkausten äh, tason palautta, menoleikkauksen edeltävän tason palauttamiseksi. Haluan korostaa tässä yhteydessä ne niin aiemmat toimia, erityisesti mitä tulee hallinnon tuki toimiin ja sanoin myöskin sitten näihin maksusitoumuksiin Puhun tässä yhteydessä kaikista välineistä, jäsenyyttä edeltävistä, edeltävät välineet mukaan lukien. mitä, mitä tulee sitten naapurusvälineisiin ja vakautu- ja yhteistyöinstrumentteihin, ne eivät ole kaikkein tärkeimpiä noin rahallisesti, mutta vaikkakin Salafrankan tavoitteet ovat hyvät, jos tähän lähdemme, tällä lähdemme, voi, jää, voimme jäädä helposti tästä 100 prosenttisesta tavoitteestamme. Mitä tulee Palestinan Israelin suhteisiin, olemme valmiit nostamaan 100 ja sitten toisaalta 200, 200 ja 300 miljoonaan, mikä palauttaisi alkuperäisen nämä varat alkuperäiselle tasolle. Kaiken kaikkiaan tarkoituksena on olla vähentämättä Palestinan kansalle tarjottavaa tarjottana avun määrää. Mitä tulee näihin muihin leikkauksiin, komission ehdotuksiin, esimerkiksi Afganistanin määrärahojen määrärahojen suhteen, jossa ehdotetaan 8 miljoonan supista me eh, ohjelmamme eh, Afganistanin kansalaisten maiden avustukset hyvin huolellisesti. Ohjelmista neuvotellaan kaikkien asianosaisten kanssa, parlamentin ja jäsenmaiden edustajien kanssa. Eli täytyy todeta, että, että tämän eh, meno, menokohdan leikkaukset kohdistuvat sitten suoraan afganistanilaisille annettuun apuun. Mitä sitten tulee yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Näissä muutosesityksissä on kaksi päälinjaa, avoimuus toinen ja toinen on tämä, äh, nämä äh, varaumat äh, tai nämä vararahastot, joita pyritään useilla, usein puolueiden tuella hätätilanteita varten kasvattamaan. Minusta nämä kaikki saavat hyvinkin vakavan huomion ja vastaanoton, mutta eh, eh, tässä nyt jään miettimään, eh, onko, onko näiden erillisten budjettikohtien luominen kaikille ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimille paras tie sitten avoimuuden lisäämiseksi. Siitä emme ole niinkään vakuuttuneita, ei välttämättä mehän jo tarjoamme hyvinkin yks, yksityiskohtaista tietoa kaikista sellaisista toimista, ää, edustustojen ja missioiden toimista, jotka, joilla on budjetti, poliittisia seurauksia. me aina mission valmistuttua ihan muutamassa päivässä laadimme selvityksen varainkäytöstä – ja toimitamme sen parlamentille. Eli mm, ehkä joitain muitakin kuin keinoja avoimuuden, avoimuusvaatimusten täyttämiseksi on löydettävissä kuin nämä erilliset määrärahakohdat. Ymmärrämme tietysti tämän vararahaston, vararahaston perustamistarpeen. Tästä kenties, tältä pohjalta kenties parlamentti voi jäsenmaiden kanssa keskustella ruveta käymään jatkossa, jos tällainen vararahasto ensi vuoden budjettiin otettaisiin sitten ensi vuoden budjettiin, niin kuin sanottu, voisi, se voisi vaikuttaa sitten unionin kykyyn reagoida nopeasti sattuviin hätätapauksiin. Mutta tätä keskustelua jäsenten kanssa tullaan jatkamaan. Sitten jos sallitte jos voidaan sanoa muutama, muutama sana tästä ulkosuhdepalvelusta. Christoffersen on salissa. Hän tuonempana vahvistaa sanomani todeksi. Se kyllä tarve on. Monien jäsenten huoli on, on todellinen, kun mitä tulee tämän ulkosuhdehallinnon budjettiin. Se on ihan totta. Me täyttä vauhtia kaiken aikaa tätä sorhiomme. Salista palaan suoraan työpöytäni ääreen tätä, tätä ohjaamistyötä tekemään. Sitten tämä muutoskirje on tulossa 15. päivä syyskuuta. Ja siinä tämä korjaava kirje tulee tulemaan ihan ensimmäiseen käsittelyyn asti. Eli se, se tulee olemaan valmis siihen, silloin, kun parlamentissa on tarkoitus tämä ää, mm, ää, asia ottaa esille parlamentissa ensimmäisen kerran. Ja, ää, edustaja Ashton, tai ministeri Ashton on siinä ää, antanut sitoumuksensa, että tämä saadaan ajoissa valmiiksi olen tyytyväinen siitä, että olette äh, avoimessa hengessä kuunnelleet meidän huoliamme ja me tulemme saman tekemään tulevaisuudessa, kuten tähänkin asti. Kiitoksia. Sitten herra Salafranka, loppukommentit ja mahdolliset vastaukset. Kiitoksia. Nyt kun olen kuunnellut kollegoja, haluaisin vastata yksilöllisesti, jos vain mahdollista. Herra Valtaria kiittäisin hänen yhteistyöstään. Varmastikin voitte olla rauhallisin mielin Palestinan suhteen. Tämä on sitoumus, joka saa laajaa tukea koko valiokunnalta. Hän paremmin kuin kukaan tietää, minkälaisia sopimuksia Madrissa tehtiin ulkosuhdehallinnon kehittämiseksi ja minäkin haluaisin sanoa, että jaan teidän epäilyksenne tästä kestävästä pohjasta ainakin budjettin kannalta ajatellen, että saataisiin aikaan erityisedustaja Tiibetille EU-sta. Mielestäni tähän tästä Mä ei välttämättä ole hyvä idea diplomassa ajatellen. Ja sitten Tunisiasta ymmärrän kyllä, että vihreät ovat ottaneet tämän asian esille ja minkä takia, mutta en halunnut ottaa tätä esille mitenkään. En halunnut ottaa esille mitään maata sen kummemmin vihreiden ryhmällä on myös käytössään muita välineitä, jotta voivat valvoa näitä nimityksiä ja minkälaista yhteistyötä harjoitetaan Tunisian kanssa. Olisimme voineet toimia samoin monien muidenkin maiden kanssa, alueen maiden kanssa tai muiden alueiden maiden kanssa, mutta mielestäni nyt ei ole hyvä budjetin kannalta tehdä tämän tyyppisiä asioita. Tämä on henkilökohtainen kantani. Kiitän Rova Jäätemäkeä hänen kommenteistaan. Minua, hämmästytti, minua ei hämmästytä neuvoston kielteinen kanta, koska budjettikeskustelu on aina sellaista, missä hiukan eh, esitetään ja sitten vasta kun budjettikeskustelu on viety loppuun ja sovittu kaikki kannat yhteen, silloin on tällaisia taktisia kantoja alun perin, jotka tavallaan pitää sitten saada konkretisoitua budjettimenettelyn loppuvaiheessa. Uskon, että kaikki Rova Jäätteenmäen huolet, mitä tulee operatiivisiin budjettikohtiin, on otettu huomioon asianmukaisella tavalla. Ja ainoa kysymys, joka tavallaan on jäljellä ja jonka suhteen olen avoimin mielin sanoin, että muutkin on maksumäärärahat, jotka esittävät jonkinlaista poliittista prioriteettia EU-ssa, kun pyritään täyttämään olemassa olevia sitoumuksia. Haluaisin aivan erityisesti ottaa esille ihmisoikeudet, perusvapaudet, jäsenyys, laajentumispolitiikan, mutta rahojen kohdalla on valmis tutkimaan, mikäli mahdollista, tämä on rajoissa ajoissa jo pohtia sitä, miten voidaan vieläkin paremmin toimia Rova Jäätemäen toiveiden mukaisesti. Ymmärrän hänen huolensa, sen sitä tuntevat muutkin. Sitten vielä yksi asia, jonka jota en ottanut Asulle esille, nimittäin tukia Pakistanille. Tämä on tietysti kysymys, joka kuuluu ennen kaikkea kehitystyövaliokunnan kollegoja. Mehän mä halua puuttua tähän asiaan. On tietty vastuunjako käytössä jota pitää noudattaa ja kunnioittaa, ja tiedämme kyllä, missä määrin tämä tulee näkymään 2011 budjetissa. Nyt on käytetty 70 miljoonaa Pakistanille tällä budjettikaudella. Rova Paranderille haluaisin sanoa, että kun tehtiin sopimus neuvoston kanssa, se tavallaan vastaa myös komission esittämään huoleen, nimittäin vain jotkut matkat, erityisluonteiset matkat pitäisi ottaa esille, jotta saadaan aikaan suurempaa budjettiavoimuutta esimerkiksi, niin meidän ei mielestäni pitäisi meidän pitäisi jatkaa tätä toimintaa jatkossakin, eikä tunne mitään suuria tunteita näiden pilottihankkeiden suhteen. Ehkä Rova Brander ajat, voisi ajatella vähän pienempää summaa tähän. Sitten kommentteihin, joita tuli Rova Munjasilta. Tämä koskevat eh, kahdenkeskistä yhteistyötä USAn kanssa. Haluaisin sanoa teille, että tämä toiminta on lisää toimintaa, joka ei muuta mitenkään budjettikohtia teollisuusmaiden kanssa olen ottanut yhteyttä komissioon. Hän on aivan oikeassa tässä otetaan esille mitään erikseen, vaan toimitaan vuosittaista sitoumuksista, jotka tehdään myös vuosittain. Ja haluaisin ottaa myös esille sen, että viimeisimmässä päätöslauselmassa koskien transatlanttisia suhteita siellä pyydetään, että ponnistelut, tuota EU budjetissa tekee ja kohdentaa varoja tutkimuksiin, jotka ovat hyödyttää molempia osapuolia, niin niissä korostetaan, tässä korostetaan vain näitä think tank think tank-järjestöjä, ähm, joita löytyy USAssa, ilman että mitenkään heikennetään olemassa olevia sitoumuksia USAn suuntaan, jossa korostetaan enemmän niitä järjestöjä, jotka toimivat Euroopan puolella. Ja kun otetaan huomioon komission arviot ja pieni lisäys samoin tuki, jota poliittisesti parlamentti antaa, niin meistä on hyvä etsiä sellainen kompromissi, viittaan herra Brokin tarkistuksen, sen ei pidä kuitenkaan heikentää tilannetta muiden teollisuusmaiden kohdalla, vaan tämä lisä rahaa. Arvostan kovasti Rova Gomesin kommentteja. Hän pitää erittäin tärkeänä tukea turvallisuuskysymyksille ja kiittäisin myös Rova Lessingiä. Olen samaa mieltä siitä, niin kuin muutkin kollegat. Ja komissio kertoo, että aikoo esitellä komis- ehdotuksensa 15. syyskuuta. Uskon, että se on paljon konkreettisempaa tietoa kuin mitä minä olen pystynyt sanomaan. Olemme samaa mieltä myös siitä, että näistä summista Palestinalle olen ottanut huomioon komission edustajan huolet hallintomenoista. Emme ole vielä ottanut huomioon naapuruspolitiikassa. Tulen tutkimaan niitä maanantaihin mennessä kollegojen kanssa ja pohdimme, voisimmeko parantaa tilannetta jollakin tavalla. Ja haluaisin sanoa teille, niin kuin hyvin tiedättekin, että tämä budjettimenettely on taktista toimintaa. Kannat, joita ulkoasianvaliokunnassa maanantaina otet hyväksytään, niin niiden niistä pitää sitten vielä neuvotella koko budjetin yhteydessä ja ne pitää hyväksyä myös budjettivaliokunnassa. Nyt olemme jo ylittäneet 200 miljoonaa samoin varauksista, siksi täytyy tehdä sopeutuksia ja uskon, että voimme yhdessä vastata tähän huoleen, jonka herra Valteri otti esille alkupuheenvuorossaan. Meidän pitäisi kaikkien tukea selkeää kantaa, jotta prioriteetit, joita meidän valiokunnassamme on, eivät sitten jää prosessin lopussa vesitetyiksi ja kärsi budjettivaliokunnan käsittelyssä, joten maanantaihin mennessä tulen ottamaan huomioon täällä ilmaistuja ongelmia ja huolenaiheita ja pohdin, missä määrin voidaan parantaa tarkistusten läpimenoa. Tässä kommentit, jotka halusin tehdä puheenjohtaja ja kiittäisin vielä kaikkia kollegoja. Ringrazio Minäkin haluan kiittää kollegoja, esittelijä tietysti. Me tiedämme, että me äänestämme tästä seuraavassa kokouksessamme valiokunnassa 6. syyskuuta. Sitten viimeinen kohta esityslistalla. Varainhoitoaset ehdotus, siis yhteys, tämä koskee Eurotomia ja esittelijänä on Jöran Färm. Kuten kaikki tiedämme, tässä toimitaan henkilöstösäännön mukaista. Tämä on nyt toinen tämän tyyppinen. Seuraavana, ensi maanantaina herra Sarius Volski esittelee oman mietintönsä muutoksista, joita on tehty henkilöstösääntöön. Ja tänään kuulemme herra Fermiä hänen osuudestaan, joka on siis talousarvio. Herra Brock, herra Verhofstadt, herra Gualtieri, joka on myös antanut arvokkaan panoksen tähän ja arvostan sitä kovasti. He ovat antaneet meille puitteet toimielin suhteille ja nyt kes, toiminnan keskusta on liittymässä budjettivaliokunta, mutta valvontavaliokunta, mitä tulee varainhoitoasetukseen ja samoin myös oikeusasian valiokunta, mitä tulee henkilöstösääntöön, mutta on aivan selvää, että meidän valiokuntamme on vieläkin tässä aivan avainasemassa. Me olemme vastuussa ulkopolitiikasta ja näin ollen meidän pitää pysyä keskeisenä toimijana koko prosessissa, koska meidän pitää varmistaa että toimielinten väliset suhteet toimivat. Nyt annan herra Härmille puheenvuoron. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, joten pyytäisin puhumaan mahdollisimman tiivisti 5-6 minuuttia, jos vain mahdollista. Kiitoksia. Thank you very much, Chair. Yes. Kiitoksia. Äh, kovasti puheenjohtaja. Yritän esi- puhua lyhyesti. Kuten totesitte, tämä on meidän panoksemme varainhoitoasetukseen äh, äh, uudistamiseen uuden ulkoisen hallintotilanteen valossa – tässä varainhoitosäännöstelyssä meillä on sananvaltaa yhteispäätösmenettelyn kautta. Poistalla, taustalla tietysti on sitten ulkosuhdehallinnon perustamisen taustalla oleva Madridin sopimus, sen me olemme nyt sitten tämän muuntaneet muutosesityksiksi niin, että, että Madridin toiveet ulkosuhdehallinnon osalta täyttyvät. Täällä on tiettyjä sektoreita, jotka, jotka Madridissa jätettiin vähällä huomiolle kaipaa vähän lihaa luittensa ympärille. Tässä olemme pyrkineet vähän tätä asiaa syventämään näin historiallisestikin nykyisen, nykyisen toimielinten välisen sopimuksen valossa tarjoutuvien vaikutusmahdollisuuksien kautta. Sitten tärkeimmät tarkennukset tähän Äh, peri, periaate kysymyksen äh, on 7, 8 ja 9 kannalta olennaisimpia. Siis muutosyrityksessä 7 äh, selventää sitä, että ulkosuhdepalvelu, sitten se, mitä, mitä tulee hallintomenoihin, sitä käsitellään toimielimenä jonka tulisi sitten sen mukaan mukaisesti tehdä oman tulo- ja menoarvioesityksensä, niin kuin kaikki muutkin vastaavat toimielimet tekemät. Ja muutamia yksityiskohtia näistä arvioinnista sitten olemme myöskin esittäneet vähän suuntaviivoja. Tässä on äh, mainittu vain äh, äh, kaksi kolmesta vastuukomissaarista, muun muassa naapurussuhde kolmas komissaari, edust, komissaari Georgieva kannattaisi ehkä mainita. Ja sitten muutos kahdeksan on varmaan kaikkein tärkein, koska siinä vaaditaan työasiakirjaa, joka kattavalla tavalla esittäisi koko tulo- ja menoarvion, koko budjetin, siis hallinnolliset ja toiminnalliset kulut, jotka ulkosuhteet toiminnasta koituvat. Ja yksityiskohtaisesti sitten tässä olemme luetelleet, millä tavalla se tulisi esittää. Ja minusta on erittäin tärkeää, että kaikki toteaa tehdään asianmukaisesti ja hyvässä järjestyksessä yhdeksässä poraudutaan yksin, yksityiskohtaisemmin, yksityiskohtaisemmin kuin Madridin sopimuksessa sanotaan koko ulkosuhdetoiminnan johtoon ja sitten näihin vastuukysymyksiin. Nämä ovat minusta, niin, minusta nämä avainmuutosetykset, mutta siellä on jokunen muukin seikka, joita joihin toistaiseksi en ole kajonnut, mutta joita joista valiokunnassa pitäisi keskustella. Ensinnäkin äskenkin juuri puhuttiin ylipäätään ensi vuoden tulojen arvista ja miten, millä tavalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjettikohdat esitetään, miten ne siihen budjettiin rakentuvat. Siis aiemmin, äsken, äsken tästä jo keskusteltiin perinpohjaisesti, mutta toimielinten välisessä sopim, sopim, sopimuksessa se on siitä on määritelty, mutta siinä viitataan aikaan ennen Lissabonin sopimusta. Ja nythän meillä on ihan uusi tilanne käsissämme, miten me haluamme tämän miten tämä budjetti meistä tulisi rakentaa ja millä tavalla se meille tulisi esitellä Euroopan parlamentille siis. Sitten niin ikään pyrimme päinvastoin sovittamaan tämän varanhoitoasetuksen puitteisiin eikä toimielinten vastuu puitteisiin. Siinä varanhoitoasetuksen suhteenhan meillä on yhteispäätösvaltaa eli sanavaltaa paljon enemmän. Näinpä äh, tämäkin selventäisi sitten sitä tilannetta, mistä äsken jo keskusteltiin edellisessä asetuslistan kohdassa, eli tämä budjetin rakennetta. Joskus on aiemminkin valiokunnassa tullut esille tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan menoerä, menoluokka, että saisimme koko, koko, kokonaiskuvan, mitä tapahtuu, ei paitsi, paitsi siitä, sen osalta, mitä Euroopan unioni tekee, mutta myöskin erillisten jäsen, jäsenmaiden panostusten osalta. Se helpottaisi meitä ymmärtämään, mitä meiltä odotetaan. En tässä rupea puuttumaan unionin jäsenvaltioiden valtasuhteisiin. Tämä olisi vain lähinnä niin kuin tiedoksi pohjalta. Nämä, mitä nyt tässä peräänkuulutaan. Tässä olivat nämä tärkeimmät melkoisetykset ja, ja niihin kytkeytyvät kommentit siitä, mitä, mitä täydennyksiä kenties me olisi vielä tarpeen tehdä, muutaan täsmennyksiä, kenties jopa jotain uusia muutosentyksiä. Mutta kuten sanottu, 7, 8 ja 9 ovat nämä avain, avainehdotukset, ja sitten pitäisi vielä miettiä, pitä, pitä, pitäisikö vielä sitten se ulkosuhde, äh, tai ulko- ja turvallisuuspolitiikan pääluokat äh, erikseen äh, budjetissa tuoda esille. Anche nei limiti temporali che abbiamo Kiitoksia puheenvuorostanne ja pidittekin kiinni aikarajoista, jotka, joita ehdotin sitten herra Brock. Aits. No niin, herra puheenjohtaja, lyhyt huomio. Kiitokset kollegoille. Uskon, että tässä ollaan oikeastaan ihan oikealla tiellä että nämä tarkistukset ansaitsevat tukea sellaisina kuin ne on esitetty, koska tämä on hyvinkin sopimuksen mukaista. Entä sitten tuo tarkennus? Siitä pitää vielä puhua. Nimittäin julkilausumassa, joka koskee korkeaa edustajaa, on kollega Gualtierin eh, aloitteesta jo huomattavia parannuksia. Eh, pitää kysyä, miten tätä voitaisiin vastaavasti hyödyntää, koska luonnollisesti keskustelussa parlamentin etuna on saada mahdollisimman paljon avoimuutta täytäntöönpanevalle eh, riittämiin joustavuutta ja siihen tarvitaan jonkinlainen sopiva kompromissi, johon kummatkin osapuolet voivat olla tyytyväisiä, kuten kollega Goltieri on jo asia esittänytkin. Ja haluaisin pyytää teitä, herra puheenjohtaja, pyytäisin teiltä, että mahdollisimman pian keskustelisimme täällä myös henkilöstösäännöistä, koska niissä tuntuu jonkin verran olevan lykkääntymistä. Meidän pitää kuitenkin pitää kiinni aikataulusta. Me olemme menettäneet paljon aikaa, koska sopimukset ratifioitiin myöhään ja niin edelleen. Ja kun nyt katson tätä esitystä, miten Eurooppaa edustetaan Washingtonissa, lähi neuvotteluissa ja vastaavissa, niin pikkuhiljaa alkaa kyllä olla aika saada tämä hallinto kasaan. Ja laatu ei saa kärsiä, ei myöskään tekemämme työn laatu sen, mitä me teemme valiokunnassa ja täysistunnossa. Ei kuitenkaan nyt pidä lähteä rakentamaan tarpeettomia ajallisia hidasteita ja siksi olen kiitollinen kollegalle tästä mietinnöstä. Ehkä voimme hoitaa tämän jossakin sopivassa välissä myös henkilöstösääntöjen osalta. Meidän on vielä ennen päätöksentekoa keskusteltava siitäkin, mitä budjettivaliokunnassa ja oikeusvaliokunnassa tapahtuu ja millä tavalla me pääsemme siihen vaikuttamaan. Mehän olemme se valiokunta, joka haluaa toimivaa ulkopolitiikkaa oikeusasioiden valiokunnassa ja budjettivaliokunnassa voi olla vähän ehkä toisenlaisia erilaiset painopisteet ihan ymmärrettävistä syistä. Minusta meidän pitäisi ennen loppuäänestystä, valiokuntamme loppuäänestystä, muista ottaa sillä tavoin kantaa, että meidän tavoitteemme ja meidän etumme taataan. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Brock. Rova Brander. I would like to congratulate. Haluaisin onnitella herra Färmiä tästä lausunnosta ja tuen, mitä herra Brock sanoi, että tästä tulisi hiukan afet suuntautuneisuun suun, suun, suuntautuisi enemmän tähän valiokuntaan. Olen samaa mieltä, mutta minulla on kuitenkin yksi kysymys 10 artiklasta. Ja siellä te kirjoitatte siitä, että vedettäisiin pois budjettivaltuuksia yksittäiseltä delegaation johtajalta. Tämä on erittäin hyvä asia, että Komissio toimii näin yksittäisten johtajien kohdalla ja haluaisin vain varmistaa, että tämä ei koske yleisesti kaikkia alivaltuuskuntia, vaan yksittäisiä valtuuskunnan puheenjohtajia, koska tässä on hyvä, että komissio voi toimia ilman parlamentin kuulemista, mutta jos näin yleisesti toimitaan, niin silloin sen ei pitäisi toimia yksin, vaan varainhoitoasetuksen muutoksen kautta. Haluaisin vain selvennyksen tähän asiaan ja pidän tarkistuksesta ne 12, jotta kansalliset diplomaatit ovat vastuullisia. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Grazie onorevole Brandre. Ono... Kiitoksia Brandre. Sitten Gualtieri. Grazie. Eh, Kiitos. Kiitos Färmille hän, hän jo on tähän laatinut hyvän ja hyödyllisen tekstin pohjaksi. Olen ihan yhtä mieltä hänen kanssaan. Haluaisin painottaa tätä raportin tai tämän mietinnön lausunnon poliittista sisältöä, poliittista, poliittista ulottuvuutta eikä pelkästään sitä sisältöä. Eli tämähän kytkeytyy budjettivaliokunnan varsinaiseen mietintään, jossa tarkoitan äh, varanhoitoasetuksen asianomaista kohtaa, jossa nämä toimielimet on luoteltu. Eli se rakenne, joka, joka siinä on ö, äh, esitetty, jossa ulkosuhdehallinto on äh, ö, osa neuvostoa ikään kuin, se olisi toimielin. To, to, tietysti, tietysti neuvosto nyt on instituutio, jos mikä, mutta <laughs> minusta tämä on kyllä vähän pettävä polku, jolla, jos tällä lähdetään. Äh, äh, minun mielestäni tällä muutosesityksellä pitää selkeä signaali äh, lähettää siitä, että me emme halua hämärtää tätä toimielin käsitettä Euroopassa, vaan toteamme, että tämä on selkeä vakiomallinen Euroopan, eurooppalainen ulkosuhdepalvelu. Mitä sitten muihin seikkoihin tulee? voimme hyvin äh, äh, lähteä herra Färmin linjoille. Ehdotusta voidaan paikka paikoin aina hiukan hioa ja, ja parantaa. Se sitten, onko varahoitoasetuksessa oltava jokin, selkeä viittaus äh, UTP, niin näissähän ei välttämättä näissä suuntaviivoissa tai näissä ohjeissa <coughs> kerrota, minkälaisia budjettikohtia pitää olla, vaan todetaan vaan, että, että, että tulo- menoarvio on, on oltava, joku budjettikohta on. Eli se olisi nimen, ehkä ei niinkään otsake kuin budjettikohta, sanotaan vaikka niin, selvyyden vuoksi. Nyt esille tulleet seikat eivät minusta vaaranna tätä budjettia ollenkaan – budjetin otsikossa äh, voidaan, voidaan siirtää asioita ilman, että parlamentin äh, kantaa kysytään. Diamo Kiitoksen puheenvuoron saa korkean edustajan edustaja tohtori Kristensen. Thank you very much. Suuret kiitokset, herra puheenjohtaja. Ja Kiitokset siitä, mitä totesitte, että AFET-valiokunta aikoo seurata tätä asiaa tiiviisti. Se on mielestäni hyvä asia kaikille. Haluaisin myös kiittää herra Färmiä tästä mietinnöstä, tästä lausuntoluonnoksesta – hän totesi aivan oikein, että tässä liikutaan yhteispäätöksen alueella. Ja haluaisin vielä lisätä, että vaikka virallisesti ei oltukaan yhteispäätösalueella, kun peruspäätös saatiin heinäkuussa, niin de facto kuitenkin kyse oli yhteispäätöksestä. Sen voimme havaita siitä, että neuvoston hyväksymä teksti on täysin sama kuin mikä oli tuloksena parlamentin lausunnosta 6. päivä heinäkuuta. Tässä mielessä on mielestäni tärkeää kunnioittaa myös niin sanotussa toisessa vaiheessa sitä sopimusta, joka heinäkuussa saatiin aikaan. Ja minun arvioni tästä ehdotuksesta on, että tekstissä toimitaan juuri näin. Siinä kunnioitetaan heinäkuun sopimusta. Eikä minulla ole minkäänlaisia varsinaisia ongelmia tämän tekstin suhteen. Aivan kuten herra Färm totesi, tarkistus kahdeksan on tärkeä tarkistus. Siinä on huomattavan paljon yksityiskohtia ja me olemme valmiita antamaan nämä tiedot, kun niitä pyydetään. Ehkä voimme olla vielä yhteydessä näistä teknisemmistä muotoiluista. On mielestäni myös tärkeää, ettemme unohda sitä, mitä artiklassa 85 tarkoitettiin, ettei anneta pelkästään yleiskuvaa, vain sitä, mitä EU on tehtävä, vaan myös mitä unioni todella tekee suhteessa kolmansiin maihin. Ei ole kyse siis pelkästään e e stä. kyse on myös hallintokuluista, kyse on myös operatiivisista toimista. Eli kun me tarkastelemme näitä yksityiskohtia, kyseessä ovat kuitenkin sellaiset yksityiskohdat, jotka liittyvät hallintokuluihin. Sitten niistä seikoista, jotka herra Färm otti esille kommenteissaan. Tulisiko hyödyntää varainhoitoasetusta siihen, että poliittisen julkilausuman viimeinen kohta saataisiin näkyväksi. Tietenkään ei ole minun tehtäväni tätä arvioida. Haluaisin ainoastaan ottaa tässä yhteydessä esille sen, että aika eksplisiittisesti e, poliittisen tilintekovelvollisuuden julkilausumassa todettiin, että tämä asia otettaisiin esille laaja-alaisemmassa toimielinten välisessä yhteistyösopimuksessa. Tämä on kuitenkin kaikkien edun mukaista saada kaikki toimielimet pitämään kiinni siitä, mitä heinäkuussa sovittiin, ja siksi ehkä voidaan pohtia sitä, onko oikea lähestymistapa siirtää tämä nyt toiseen välineeseen. Ja Rova Brandnerille vielä minun tulkintani tästä vetäytymisoikeudesta on se, että se koskee yksittäistä valtuuskunnan johtajaa. Kiitoksia. Grazie, dottor Kristofsen. Kiitoksia, tohtori Kristofsen. Sitten vielä herra Pärm. Ja sitten voitte myös tästä vastauksia näihin kommentteihin ja kysymyksiin, joita kuulemme myös komissiolta. Thank you very much. Kiitoksia näistä kommenteista. Ja sikäli kun ymmärrän, olemme aika lailla yksimielisiä tästä lausunnosta. Mitä Brandner totesi Kristoffersin kanssa, olen ihan yhtä mieltä. Tämä koskee yksittäisiä tilanneita. Komissio ei, ei, ei voi muuttaa Roman periaatteita, vaan niitä pitää tulla sitten soveltaa yksittäisiin tapauksiin. mitä, mitä sitten tulee tämän ulkotulollisuuspolitiikan budjettikohdan rakenteesta, sitä olen yhtä mieltä Kristoffersen kanssa. Se, mitä nyt toimielinten välisessä sopimuksessa tähän asti on ollut, se tulisi siirtää eri asiakirjoja, Jotkut varainhoitoasetukseen, jotkut henkilöstöasetukseen, jotkut pitäisi säilyttää tässä toimielinten välisessä sopimuksessa. Me täytyy nyt sitä oikein katsoa, katsoa sillä silmällä. Mitä sitten tulee yksityiskohtainen, En tiedä, onko yksityiskohtainen budjettikohtien esittely sitten paras tapa tässä edetä. En ole ihan varma. Tuskin Madridin sopimus estääkään tätä, tätä, tätä asiaa, tämän asian. Tätä tota, kannattaa nyt miettiä vielä. Tässä olisi kyllä tärkeää päästä yksimielisyyteen. Me olemme aina äh, tästä äh, kinanneet, millä tavalla tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjettikohdat tulisi eh, esittää budjetissa, yleisessä budjetissa, kokonaisbudjetissa. Mä jätän oven, oven auki eh, myöskin tälle varainhoitoasetusulottuvuudelle. Ei muuta tässä yhteydessä. Kiitos. Grazie eh, al nostro relatore, Kiitokset meidän lausunnon valmistelijallemme, herra Färmille. Parisen kommenttia vain tästä aikataulusta. Tarkistusten jättämisen määräaika on kello 18. 7. päivä syyskuuta. Ikävä kyllä joudun kertomaan teille, että koska meillä on budjetti, budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan kanssa äänestyksissä päällekkäisyyttä, koska tässä on hyvin tiukka aikataulu. Pahoittelen niiden puolesta, jotka eivät puhu englantia äidinkielenään, mutta me voimme nyt tehdä tarkistuksia ainoastaan englannin kielellä. Ja valiokunnan äänestyksestä se on määrä pitää 20. päivä syyskuuta. Ja sen jälkeen toinen täysistunto lokakuussa on se, jolloin tämä tulee täysistuntoäänestykseen. Ja lyhyesti vielä tulevasta aikataulustamme. Seuraava meillä on AFET ulkoasiainvaliokunnan kokous seitsemältä illalla kuudes päivä syyskuuta ja kello viideltä seitsemäs päivä syyskuuta. Kiitokset, kokous on päättynyt.